Bien, chers collègues, je vous invite. Hyvät kollegat, menkääpä paikoillenne. La séance est ouverte. Kokous alkaa. Hyvät kollegat, haluaisin nyt ensin hyväksyttää esityslistan. Euh, Madame la vice-présidente. Ja varapuheenjohtaja Georgieva on myös vahvistanut, että hän on tänään paikalla kello 11.30 esitelläkseen uudet aloitteet liittyen hätätilanteen tukeen. Siksi on vähän muutettava esityslistaa. Ja ne ovat seuraavat. Aamupäivän kokous muutetaan seuraavalla tavalla. Ensin me kuulemme mietintöluonnoksen esittelyn Turkkimatkaan liittyen. Sen jälkeen kohta kahdeksan Rova Gardia Tavalin lausunto EUn Afrikka hätärahasto kehitysapuun ja humanitaarisen apuun liittyvät vaikutukset. Sen jälkeen kohta neljä 14. maaliskuuta tänä vuonna pidetyn trilogin selonteko kohta 5 työasiakirjan esittely pilottihankkeista ja valmistelutoimista tämän ensi vuoden talousarviossa ja kohta kuusi viimeisenä aamupäivällä, eli kuulemme rouva Georgievaa. Uudet aloitteet hätätilan tuen antamiseksi. Tämä on vastaus myös kommenttiin, jonka herra Fernandes hiljattain koordinaattoreiden kokouksessa teki iltapäivällä. Yhdeksän Helka Tryppelin lausunto, komission asiantuntijaryhmän koostumusrekisterin valvonta. Se on noin 16.10 tulossa ja 16.40 äänestykset kohta 12. Herra Tarantin mietintö lykätään äänestysten jälkeen noin kello 17. Ja tämä muuten hoidetaan suljetuin ovin, koska siellä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuusjärjestelyihin. Edellisessä kokouksessa, kun läsnä oli myös parlamentin pääsihteeri ja varapuhemies Viiland, esitettiin kysymyksiä, kuultiin myös vastauksia, kun se oli julkinenkin ja se meni verkkoon. Eli siitä saattaa olla hyötyä myös pahantekijöille ja mikä päättää terroristeillekin. Eli suljetun ovin. Votre connaissance qu'une réunion extra... Ja vielä totesin, että budjettivaliokunnan ja talousarvon valvontavaliokunnan kokous järjestetään 23. maaliskuuta Jan 2 salissa. Se liittyy meidän yhteiseen mietintöömme euroalueen budjettivalmiuksen teemasta. Koordinaattorit aamupäivällä muuten sopivat päivämäärästä 15. kesäkuuta, että me kuulemme valiokunnassa, valio, kolmen valiokunnan kesken maahanmuuttokriisistä. Kehitys, ulkoasian meidän valiokuntamme järjestää tämän. Sitten vielä valtuuskunnista me päätimme, että menemme Jordanian ja Libanoniin. Tämä on 16. toukokuuta tulossa aina torstaihin 19. toukokuuta asti. Vielä Olemme nimittäneet myös esittelijöitä valiokuntaloitteisiin mietintöihin yhteisen maatalouspolitiikan tiimoilta. Mitä välineitä meillä on, jotta hintojen heilahteluvuutta voitaisiin hallita? Alde on tässä esittelijänä, herra Ali nimittäin. Euroopan puolustusliitto mietintö 53 artiklan nojalla puheenjohtajanne on tässä esittelijänä AKT-tulevaisuus ja suhde Euroopan unionin 2020 jälkeen SD-ryhmästä tulee esittelijä. Sitten makrorahoitustuki Tunisialle – me olemme päättäneet lähettää kirjeen Intavaliokunnalle. Koordinaattorit päättyvät myös kirjoittaa komissiolle. Aiheena on pyöröovi-tematiikka. Eli entisten komission jäsenten kohtalo ja heidän uudet tehtävänsä sen jälkeen, kun toimikausi on päättynyt mahdollisine ongelmineen palkkioissa ja yhteensopivuudessa tai turistiriidoissa. Herra Tarant hoitaa tämän asian. Hän on kirjoittanut kirjeen, ei ole vielä vastausta kyllä saanut. Katsotaan, kun tämä asia tässä selviää. Tässä tietoja teille. Meillä on myös pöytäkirjoja 27. lokakuuta, 27. tammikuuta, 15. helmikuuta, 18. helmikuuta ja 23. helmikuuta kuluvalta vuodelta. Onko teillä huomatuksia? Jos ei, pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten seuraavaksi Turkki matka. Valiokuntamme jäsenten valtuuskunta kävi siis Turkissa ja minä haluaisin itse kertoa tästä kertomuksesta, jossa on tietoja, vaikutelmia, joita me keräsimme matkan aikana. Niin ikään myös tärkeimmät johtopäätökset ja viestit, joita me olemme nyt muotoilleet. Minä uskon, että tämä matka oli erittäin tärkeä panos myös budjettivaliokunnan työhön. Toteaisin, että valtuuskunnan matkan päättymisen jälkeenkin me olemme nähneet usein dramaattisiakin kehityskulkuja. Ensinnäkin osittainen tulitauko Syyriassa – Herra Putin muuten kuulemma on päättänyt vetää suurimman osan sotilasvoimista, joita Venäjä oli lähettänyt Syyriaan. Niin ikään olemme kuulleet erinäisistä aloitteista Euroopan maiden voimin ajatellen Balkanin reittejä syyrialaisten tuloa sitä kautta. Ja se, että jatkuvasti tilanne on Kreikassa huonontunut huonontumisestaan sen jälkeen, kun on suljettu Makedonian rajaa. Ehkä jopa Bulgariankin vastainen rajaan. Turkki on esittänyt jälleen uusia vaateita, että tuki kahden kertaisettaisiin. tähän keskusteltiin Euroopan unionin ja Turkin huippukokouksessa – ja nyt perjantaina on tulossa toinen huippukokous. Muistuttaisin myös, että vaikkakin poliittista tukea on saatu Turkille, niin edelleen siellä on kuitenkin varaumia vielä jatkoa ajatellen. Minä nyt haluaisin tähdentää ennen kaikkea sitä, että meidän suhteemme on nyt ehkä vähän vakammalla pohjalla. Parlamentissa ja budjettivaliokunnassa varsinkin Usein kyllä saamme tiedot vasta jälkikäteen. Meillä oikeastaan ole mitään mahdollisuus enää jälkikäteen sanoa, mutta kuin vastata myöntävästi neuvoston tekemiin päätöksiin. Ja mitä ehdotuksia komissio sitten on tehnyt. Vielä muistuttaisin, että tämän matkan jatkona olemme muodostamassa uutta valtuuskuntaa valiokunnastamme se menee Libanonia Jordaniaan, kuten juuri kerroinkin jo päivämäärät. Näin meille tulee tilaisuus myös keskustella avunantajien konferenssien lupauksista ja jatkosta. Sehän järjestettiin helmikuun alussa Lontoossa. Pakolaiskysymys. Epäilemättä pitää meidät kiireellisinä suuren osan vuotta, eli peräti koko vuotta. Totta kai sillä on omat vaikutuksensa myös, kun me MRKn välitarkastelua teemme. Teillä on toimitettukin tästä jo kertomus, mietintöluonnos. Ehkä olette siihenkin jo tutustuneet. Me olemme joitakin tärkeimpiä viestiäkin sinne kirjanneet. Kiitos Guillaume Reilille muuten, joka on toimittanut asiakirjan sihteeristön joukkueen voimin. Tämä toimitettiin teille jo viime viikolla. Momi esitti, esitti huomautuksiakin. Herra Maragai, herra Gayer, muun muassa. Me olemme ne huomioineet myös nyt tässä mietintöluonnoksessa. Näin ollen se varmasti heijastelee aika uskollisesti sitä, mitä me itse kukin näimme ja koimme matkan aikana. Sitä paitsi meille, meihin teki suuren vaikutuksen leirillä samoin vastaanotto. Ehkä on vielä kuitenkin todettava, että kun siellä on noin 2,5 miljoonaa pakolaista Syyriasta, 250 000 kuitenkin vain heistä on tämmöisillä leireillä, joissa me kävimme. 90 prosenttia pakolaisista puolestaan oleilevat kaupunkien reunamilla Turkin eteläosissa. Olosuhteet jättävät aika paljon toivomisen varaa. Siellä on hyvin paljon myös lapsia, ehkäpä jopa 400 He eivät ole koulussa. Tilanne jatkuu vain entiseen tapaan, kun Turkki otti aikanaan pakolaisia vastaan, niin Ennuste ehkä oli siihen aikaan, että se olisi vain lyhytaikainen tilanne ja syyrialaiset voisivat palata maihin, maahansa. Valitettavasti tilanne nyt vain jatkuu. Sitä paitsi se on vain entisestään huonontunut. Jos ihmiset tai lapset ovat neljä viisikin vuotta ilman koulua, eilen muistaakseni oli muuten myös ensimmäisten sotatoimien merkkipäivä. 2011 sota alkoi. 22 miljoonasta syyrialaisesta vuonna 2011 5-6 miljoonaa on lähtenyt Syyriasta. He ovat nyt Euroopassa, Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa – Muuallakin on, sen paremmin emme tiedä noin neljä miljoonaa tukea Al-Assadio, 80 miljoonaa on edelleen Syyriassa, mutta pois kotikonnultaan ja tavallaan pakolaisen asemassa omassa maassaan, kun Aleppoon iskettiin kuukausien ajan yhä kovemmin niin moni pyrki Turkkiin, mutta Turkki sulki rajansa. Talousarvion kannalta täytyy olla myös tietoinen siitä, että todennäköisesti on avun tarvetta syyrialaisille pakolaisille Syyriassa. Ja nyt on vain mietittävä, milloinkahan rauha palaa Syyriaan. Ja kun rauha sinne palaa, niin todennäköisesti olisi parempi nyt miettiä, että se olisi paras tapa myös estää pakolaisten tuloa. Ja siihen on syytä valmistautua, jotta meillä on riittävästi voimavaroja tilannetta varten sekä noin humanitaarisesti että geopoliittisesti ajatellen. Me olemme olleet paljon yhteydessä paikallisiviranomaisiin Päivä vietimme Ankarassa ja toisen päivän Kaisan Tep leirillä me tapasimme Ankarassa hallituksen viranomaisia, jotka olivat hyvin päättäväisiä ja hyvin kärsimättömiä myös odottaen Euroopan unionin tukea, josta on jo ilmoituksia kuultu. Viranomaiset sitä paitsi myös kritisoivat sitä, että menettelyt ovat niin hitaita ja mutkikkaita Euroopan unionissa usein olivat aika pettyneitä. Me saimme tietää, että Turkki on saanut kuitenkin noin 650 miljoonaa joka vuosi osana liittymistä valmistelevaa toimintaa. Panimme myös merkille, että talousnäkymät ovat paremminkin aika suotuisat. Ankarassa me näimme, että siellä oli nostokurkia ja rakennus maita aika paljon. Ja kun menee sitten Turkin eteläosiin, niin siellä on usein kolmikaistaisia moottoriteitä. Ja on 4 prosentin luokkaa. Teollisuuden työpaikkoja on paljon. Eli mikseipä sitten Turkki ollut valppaampi aikanaan Kreikan rajoillakin, kun pakolaisia tulee varsinkin kun se sijaitsee niin lähellä Syyriaa. Eli kritiikkiä kuultiin. Me totesimme, että jos nopeammin halutaan edetä, niin tarvitaan luottamusta ja siihen tarvitaan enemmän avoimuutta. Varapääministeri totesi meille, kun hänet tapasimme, että voidaan totta kai mennä nopeammin ja kuulen asiantuntijoita, Euroopan investointipankkia muun muassa, minä totesin, että Euroopan unioni on antanut keskimäärin 650 miljoonaa, joskus joinakin vuosina enemmänkin, varsinkin viime vuonna. Sitten paitsemaan Euroopan investointipankkikin kaiken kaikkiaan on antanut lainoja. Noin pari miljardia joka vuosi. Eli meillä on olemassa kyllä kumppanuus. de pas avoir salué Madame Cathy Piri. Rouva Kati Piiri on muuten myös täällä. Hän on ulkoasevaliokunnan turkiesittelijä. Hän on todellakin täällä läsnä. Totta kai hän saa puheenvuoron hetken päästä. Donc, euh, nous avons de, de, de, de... Toisin sanoen, pyrimme ymmärtää, ymmärtämään, miten talousarvion kannalta voitaisiin auttaa Turkia. Vastapuoliselle totesi, että he kyllä arvioivat myös tilannetta ja ovat valmiita käynnistämään kiireellisimmät operaatiot. Ennen kaikkea koulujen rakentamisen, ehkä 350 400 000 lasta voitaisiin sinne sijoittaa. Nämä lapset eivät nyt käy koulua. Tarpeita on myös tietenkin terveydenhuollossa. Totesimme, että Turkin viranomaiset olivat antaneet syyrialaisen luvan tehdä työtä. Tämä on uutta. Eli näin. Helpommin he pystyvät osallistumaan maan talouden toimintaan. Tiedämme, että on koordinaatio-ongelmia, jotka on vielä hoidettavaa. Me tapasimme monenlaisia toimijoita. Ensinnäkin Ankarassa sijaitsevista EU-maiden lähetystöistä tapasimme väkeä. Euroopan unionilla onkin varsinainen haaste, nimittäin koordinointi kaikissa näissä toimissa, joita Euroopan unionin toimielimet, ehkä myös eri maat tekevät. Tarvitaan tehokkuutta No, jääköön tämä tähän ja pyytäisi, että rouva Piri niin halutessaan voisi nyt puhua ja, ja nekin kollegat, jotka olivat mukana valtuuskunnassa, voisivat kertoa omista näkemyksistä. Rouva Piri. Vous avez la parole. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, and uh, thank you. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset teille ja valiokunnalle, että saimme näin arvokkaan raportin tämän matkan jälkeen – luin sitä, se oli todella kiinnostava teksti ja siinä oli arvokkaita viestejä paljon. Ja nämä viestit olisi kuultava muuallakin kuin täällä budjettivaliokunnassa. Kaksi keskeistä viestiä ottaisin erityisesti esiin tästä kertomuksesta. Minusta tuntuu, että meidän tulee taistella vielä kovasti, jotta nämä asiat saadaan toteutumaan. Yksi on johtopäätös, joka on aivan osuva, ettei pitäisi ainoastaan keskittyä niihin, jotka asuvat leireillä – Tämä on tietenkin tärkeää, kun 90 prosenttia syyrialaisista ei asu Turkissa leireillä. Eli miten voidaan keskittyä yhteiskuntiin, jotka ottavat näitä ihmisiä vastaan. Ja tämä nähdään, kun menee Turkissa eri kaupunkeihin. Joissain kaupungeissa yli puolet asukkaista on itse asiassa pakolaisia. Jos katsotaan pidemmällä aikavälillä sitä, miten tätä hankalaa kysymystä käsitellään, niin kun kotouttamisesta puhutaan, on tärkeää nähdä, että on tehtävä jotain yhdessä näiden vastaanottavien yhteiskuntien kanssa, yhteisöjen kanssa. Eli suuri haaste varmasti katsoa, miten tämä asia saadaan hoidettua. Toinen kysymys, joka tulee esiin tässä tekstissä, on keskeinen viesti, eli se, että väline ei voi olla tehokas, jos ei saada Turkin viranomaisia ja Turkin kansalaisyhteiskuntaa kunnolla mukaan. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Minä muistan käyneeni tällä valiokunnassa, kun valmistelitte tätä viestiä, niin Brysselissähän sanotaan, että tämä rahan ei pitäisi mennä Turkin viranomaisten käsiin. Voin ymmärtää tietenkin, miksi tällaista retoriikkaa käytetään, mutta toisaalta, kuten te totesitte, kun kävitte Turkissa, kuulette, tapaatte paikallisviranomaisia ja kansalaisjärjestöjä, jotka sanovat, että meidän pitää olla mukana siinä, että tämä raha jaetaan tehokkaasti. Tämä on tärkeä kysymys. Meidän on parlamenttina pohdittava sitä, miten voimme ajaa asiaa eteenpäin. En minä sano, että rahan pitäisi mennä Ankaran tai sinne budjettiin. Budjettituesta ei ole kyse, vaan alueelliset toimijat pitää saada mukaan. Joskus voi olla kyse paikallisviranomaisista, joskus kansalaisjärjestöistä, jotka toimivat siellä paikan päällä. Ensi, vuonna, ensi kuussa, anteeksi, huhtikuussa täysistunnossa on kaksi Turkkiin ja pakolaiskriisiin liittyvää asiaa. Ulkoasian valiokunnassa vuosittainen Turkki-mietintö. Olen esittelijä ja varmasti katson näitä keskeisimpiä viestejä. ja pohdin, voitaisiinko sinne tehdä vielä muutamia tarkistuksia täysistuntoäänestykseen, tarkistuksia, jotka tulisivat budjettivaliokunnasta mielelläni. Koordinoin tätä työtä kanssanne puheenjohtaja. Toinen on kansalaisvapauksien valiokunnan mietintö siirtolaisuudesta. Suuri osa tästä mietinnöstä koskee itse asiassa Turkkia ja tätä välinettä. Eli Yritetään nyt huolehtia siitä, että siellä on koordinointia niin, että katsotaan teidän keskeisimpiä johtopäätöksiä ja katsotaan, miten nämä ajatukset saataisiin myös kansalaisvapausvaliokunnan tekstiin. Tällaista koordinointia tarvittaisiin meidän teksteihimme. Ja sitten kysymyksiä, jotka kohdistuvat enemmän teidän valiokuntaanne, Miten pyritte huolehtimaan seurannasta nyt tämän tärkeän matkan jälkeen. Tiedämme, että lähikuukausina neuvosto on jopa sopinut, että kolme, kolme miljardin rahoitus toteutetaan nopeammin. Nyt puhutaan jopa lisärahoituksesta. Mikä on budjettivaliokuntanne rooli tässä? Miten voimme huolehtia siitä, että olemme todella tässä työssä mukana ja osallistumme tässä työhön? Huolehdimme parlamentin roolista, katsomme, miten nämä varat käytetään ja jaetaan. Ja viimeinen kysymys tai ehkä enemmän huomio. Jos oikein ymmärsin, enkä lukenut, löytänyt tästä mitään teidän kertomuksestanne, niin, mutta jos oikein ymmärsin asian, niin käsittääkseni Euroopan komissio ei ottanut tällaista sukupuoliulottuvuutta huomioon tässä siirtolaiskriisissä. Ja minusta tuntuu, että kun budjetin osalta – tämä aina tehdä, niin olisipa erikoista, jos ei Turkin pakolaisvälineen osalta tätä tehtäisiin. Ehkä se meni minulta ohi, mutta tässä kysymykseni ja kommenttini. Mutta kiitos oikein paljon ja kiitos tästä tärkeästä työstä. Euh, kiitos rouva Pyri huomiosta. Kiitos myös siitä, että olisitte käytössä ennen kuin lähdemme, niin saamme kuulla myös teidän näkemyksiänne. Ja se, mitä budjettivaliokunta sai kuulla myös korkealta virkamieheltä liittyen Turkin tilanteeseen, hän nimittäin totesi meille, että meidän ongelmamme on se, että meillä ei ole mitään selvää näkemystä, jota toteuttaa. Ei ole mitään suuntaa kaikessa toiminnassa, ettei ole minkäänlaista ohjausta ja joskus vähän puhutaan yhtä siellä ja toista täällä. Minulla on ainakin sellainen vaikutelma syntynyt myös Turkin matkan aikana. Kävin vuosi sitten Kiovassa. Ja siellä paikan päällä meidän edustajamme ovat vähän hankaluuksissa, kun pitäisi tehdä päätöksiä toteuttaa ne. Menettelyt kun ovat sellaiset, että tarvitaan kuukausi kaupalla aikaa ennen kuin mitään konkreettista saadaan aikaan. Tämä koskee esimerkiksi Syyrian erityisrahastoa, Medania. Me kyllä kuulimme valmistelevasta, liittymisten valmistelevasta tukivälineestä ensi vuotta varten löydettiin keinoja, mutta 40 miljoonaa vain pystyttiin käyttämään, ei sen enempää. Eli aika suurta toimimattomuutta, kun siellä on todella valtavia tarpeita. Ja tässä antaisinkin Rova Odille puheenvuoro. Rova Udi, olkaa hyvä. Thank you. Yes, I just, um, wanted to come in. Kiitokset. Niin, halusin tukea tätä. Tämä on todella merkittävää työtä. Jo tämä, mihin unionin talousarviota nyt käytetään Kiitokset myös Katille tänne saapumisesta ja yksityiskohtaisesta tilannekatsauksesta. Minä halusin myös kiinnittää huomiota tuohon viimeiseen kohtaan, jonka mainitsit sukupuolten välisestä kysymyksestä. Meidän on oltava varmoja siitä, että on todellakin täällä tälläkin rahalla, tämäkin, tätäkin rahaa arvioitu, sen kulkäyttöä ja se, tutkailtu oikealla tavalla ja myös sitten tietysti Turkissa olevat lapset, pakolaislapset ovat tässä seurannassa, joten minä haluan todellakin kiinnittää huomiota siihen, ettei tämä nyt kaikki katoa johonkin. Monsieur Herra Donano. Puheenjohtaja, teidän selontekonne oli varsin hyvin matkaa. Minä uskon, että tässä on tavallaan mallitapaus, mutta emme ihan tajua, mikä on kokonaisongelmatiikka. Me tapasimme turkkilaisia ja tietenkin symbolisesti tämä on merkittävä, mutta yhtä lailla taustalla on paljon muita kysymysmerkkejä vielä. Minä ihan mietin Turkin viranomaisten puhepartta. Me olemme niitä kuulleet aika paljon. Ne ovat aina olleet samaa tyyliä. Olen vähän huolestunut äänen painoista ja tapahtumista Turkin politiikassa. Varsinkin se, että presidentti on läsnä kaikkialla ja joka hetki. Ja Hänestä on tulossa lähes diktattori, joka sulkee viestisten suun ja se aiheuttaa ongelmia. Eli sitten on kysyttävä, miten auttaa Turkia. Te oikeastaan itsekin totesitte aivan oikein, että tässä on improvisoitu aika lailla. Ei tiedetä oikeastaan, mihin suuntaan mennään. Ei tiedetä, miten tehdä. Yhtäältä meillä on talousarviosta varoja, Toisaalta meillä on jäsenvaltioiden talousarvio. Miten kaikki tämä voidaan yhdistää, missä oloissa, mikä on suunnitelma. Paljon on kysymyksiä siis. Minusta vaikuttaa joka tapauksessa sitä myötä, että Euroopan parlamentissa meidän pitäisi päästä mukaan kaikkeen rahoitukseen, jota tarjotaan muuttoliikkeen hallitsemiseen, eikä pelkästään vain meidän talousarviostamme. Minä uskon, että tässä meillä on hyvin tärkeä osa koordinoiden toimintaa. Ja ennen kuin tässä edetään, niin pitäisi miettiä toimintasuunnitelmaa, jonka turkiviranomaiset hyväksyisivät, kuten myös lukuisat kansalaisjärjestöt. Sitä paitsi nämä järjestöt tekevät erinomaista työtä henkilökohtaisesti. Meidän pitäisi ehkä rahoittaa paremminkin kansalaisjärjestöjä. Se ei kuitenkaan onnistu pelkästään hajauttaen tätä toimintaa, vaan me tarvitsemme toimintasuunnitelmaa rahoitusta varten. Tämä minä halusin sanoa. Mielestäni valtuuskunta oppi paljon siitä, mitä sille tapahtuu Turkissa, ja on hyvä nyt jatkaa tilanteen seuraamista. Kiitos. Herra Fernandes. Obrigado, senhor presidente resolução deste problema. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämän ongelman ratkaisemiseen ei tarvita ainoastaan Euroopan unionia, vaan koko ihmiskunta tarvitaan tämän ongelman ratkaisemiseen. Tietenkin Euroopan unionilla on yhtenä suurimmista lahjoitteista maailmassa oma roolinsa. Tämä on ongelma, joka vaikuttaa kovasti Euroopan unioniin kun ihmisiä tulvii rajojen yli. Siksi Euroopan unionilla on keskeinen rooli. Euroopan unionin on toimittava koordinoidusti ja huolehdittava siitä, että toimitaan riittävän tehokkaasti. Mutta uskoakseni kyllä on niin, että jos jäsenvaltiot pitävät kiinni siitä, mitä on sovittu, niin meillä on ihan riittävän hyvät mahdollisuudet ongelman ratkaisemiseen. Ongelma tässä kuitenkin on se, että sitoumuksista ei pidetä kiinni. Ja siksi tämä mekanismi Turkin pakolaisten tukemiseksi 3 miljardia euroa EUn budjetista on luotu. yksi miljardi jäsenvaltioista, kaksi EUn budjetista. Tämä kaksi miljardia euroa Euroopan unionin budjetista on periaatteessa rahaa, jota siirretään muista budjettikohdista, ja tämä vie meidät tärkeän kysymyksen ääreen. Nämä pakolaiset, 2,5 miljoonaa ihmistä. 10 prosenttia näistä on ihmisistä on leireissä, 90 prosenttia ei. Useimmat nuoria ihmisiä. Me emme voi nyt menettää kokonaan tätä sukupolvea koulutus, opetus ovat tärkeitä kysymyksiä nyt, koska emme voi sallia sitä, että nämä ihmiset joutuvat unohtamaan unelmansa paremmasta elämästä. Tämä mielessä on muistettava, että Euroopan unionin budjettia on käytettävä niin, että tämä sukupolvi ei vain jotenkin unohdu, jää syrjään. Tai vielä pahempaa, joudu ääriliikkeiden käsiin. Me emme saa menettää tätä sukupolvea, joka kärsii Syyrian sodasta. Me olemme puhuneet paljon, ja tämä on toinen asia, pakolaisista, mutta näiden pakolaisten joukossa on myös ihmisiä, jotka eivät voi pakolaisiksi päätyä. Selitän hiukan. Monet näistä ihmisistä – halusivat pakolaisiksi, koska he halusivat elää turvassa. Monet maanmiehet eivät olleet pystyneet ylittämään rajoja, olivat edelleen tuossa järkyttävässä tilanteessa Syyriassa. Puhun tässä 11 miljoonasta syyrialaisesta, jotka elävät surkeissa oloissa, joutuvat jatkuvasti siirtymään. Heitä kohtaan hyökätään yötä päivää. Ja me totta kai keskitymme pakolaisiin, mutta me emme voi unohtaa sitä, että tarvitaan rauhan suunnitelma niille ihmisille, jotka eivät pystyneet pakenemaan maasta. Nämä ihmiset haluaisivat olla pakolaisia, mutta eivät onnistuneet pääsemään niin pitkälle. Minä ajattelen päivittäin näitä ihmisiä, koska se mitä näin pakolaisten silmissä oli, että ajateltiin myös niitä miljoonia, jotka Syyriasta eivät ulos päässeet. Tämä on yksi tärkeä vastuualueemme. Meidän on huolehdittava siitä, että tuo maailmanosa saa kunnollisen rauhan suunnitelman, jota pystytään nopeasti ja tehokkaasti täytäntöönpanemaan. Mielestäni on tärkeää pohtia myös sitä, mitä Euroopan investointipankki voi tehdä. Paljon rahaa, käsittääkseni kaksi miljardia viime vuonna, saatiin liikkeelle investointihankkeisiin – meidän on saatava hankkeita, infrastruktuurihankkeita esimerkiksi edistettyä. Tietyt koulut esimerkiksi on luotu pakolaisia varten, 2,5 miljoonaa pakolaista. Ja useimmat näistä pakolaisista eivät siis elä pakolaisleireillä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että infrastruktuuria on rakennettava paljon lisää näiden ihmisten tukemiseksi. Jälleen kerran tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tämä apu, tuki on saatava kunnolla koordinoitua, eikä tässä yhteydessä saisi unohtaa Euroopan investointipankin roolia. Investointeihin tällä saralla kiitos. Kiitoksia sitten herra Maragai. Merci bien, president. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä uskon, että Tämä oli hyödyllinen vierailu ja vierailu vastasi myös todelliseen tarpeeseen ja saimme myös havaita, mikä tilanne tuolla on ja myös tarkastaa tilannetta. Ja mielestäni tämä kertomus on täydelli, täysin oikeassa ja se kattaa monta merkittävää kohtaa. Tietenkin se on varovaisestikin kirjoitettu välttämättäkin, ja ymmärrän sen tietenkin, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että me tässä vähän pelaamme samaa peliä kuin Turkin viranomaiset meidän kanssamme. Me kuuntelimme heitä ja kuulimme tällaisen virallisen totuuden, mutta aina silloin tällöin tuntui siltä, että oikeastaan ihan kaikesta, kaikki ei ollut ihan juuri täysin paikkaansa pitävää, ei välttämättä nyt niinkään valheitakaan, mutta, mutta tuskin kuitenkaan ihan kokonaiskuvakaan oli juuri sellainen kuin meille kerrottiin. No tästä seuraavat sanat selkeästi näkee, että oi, on vaikea käsittää taloudelliselta kannalta, mitä oikeastaan tapahtuu. Jos katsoo tuota sivua neljä tekstissänne, niin siinä on seitsemän eri rahoituslähdettä mainittu. Emme välttämättä ole varmoja siitä, että nämä nyt toimivat mahdollisimman täydentävästi ja myös tehokkaasti keskenään. Ei välttämättä menestys ole taattua, joten täytyy nyt jollain tavalla saada nämä yhtenäistettyä konsolidoitua. Tässä on jo puhuttu su- toimintasuunnitelmastakin. Kyllä me siis tarvitsemme tällaista vähän kattavampaa näkemystä, strategisempaa lähestymistapaa keskipitkällä aikavälillä siitä, mitä voidaan oikein tehdä ja mitä itse kukin meistä voi aikaan saada. Ja tähän täytyy myös lisätä jäsenvaltioiden omat varat jotka, joita kuitenkin on. Ei ihan tarkkaan tiedetä, kuinka paljosta on kyse ja minkälaisiin tavoitteisiin sitten itse kukin jäsenvaltio niillä pyrkii. Ja sitten Turkin pakolaisista – katsotaan tuota 10 prosenttia aika lailla yleensä. Ja tätä voidaan arvioida, voidaan tehdä myönteinen loppu, lop, myönteiset loppupäätökset asioista. Ei varmasti kuitenkaan kaikki tapaukset ole samoissa olosuhteissa. Kun tiedetään, että tuo 90 prosenttia, jotka ovat itse asiassa ulkopuolelta, niin se on täysin tuntematon massa eikä tietoa oikeastaan ole juurikaan saatavilla. On jo tiedossa, että 90 prosentin joukossa on henkilöitä, jotka lähtevät Turkista Kreikkaan. Eikä ole todellista tietoa siitä, mitä Turkki itse asiassa tekee valtiona. Ja miten nämä ihmiset ovat lähteneet maasta ja miten mafia ja salakuljettajat oikeastaan ovat tähän sotkeutuneet. No, jatkan vähän sitten vielä espanjaksikin. Niin, ehkä olette nähneet kuvaa tältä tämän viikon kuvia tuolta Turkin rannikolta. Siellä oli naisia ja lapsia pakolaisveneessä ja Turkin rajavartiolaitoksen edustajia, jotka fyysisesti ö, käytti, fyysistä väkivaltaa käyttivät näitä henkilöitä kohtaan, näitä, jotka olivat tuossa pakolaisveneessä. Jos tämä osoittaa Turkin viranomaisten asenteesta jotakin, kun ihmiset lähtevät Turkista Kreikkaan, niin kyllä meidän täytyy sitten korjata tätä todellisuuskuvaamme. Ja vielä puheenjohtajan lopuksi. Nyt on suuri vaara siinä, että kun me saamme tietää, missä, mikä tilanne on ja kuinka paljon rahaa mihinkin käytetään ja kuka sen käyttää. Ja saamme sitten toimintasuunnitelman ja tietynlaisen yhteisen strategiaankin ja olemme saaneet omat vastuumme ja ajatuksemme koottua, niin sitten näyttää siltä yksi, kaksi, että tilanne muuttuu, koska on taas tehty sopimus ja sitten lopulta taas on saatu osittain saatu loppumaan tuo sotilaallinen konflikti Syyriassa. Ja näin ollen tuo, nuo kaksi miljoonaa pakolaista voivat ehkä paratakin tai ainakin heidän tilanteensa huomattavalla tavalla muuttuu. Joten tässä on selvä vaara edessämme. Eli Eurooppa on taas kerran junnaa jälkijunassa. Joka tapauksessa kiitokset puheenjohtajalle ja koko valtuuskunnalle työ, vakavasta työn luonteesta Turkin matkalla. Ja Ankarassa ja Kaziantepissa ja Osmaniassa. Kiitokset tästä vierailukertomuksesta. Kiitoksia herra Maragai, herra Zanni. Si, grazie, presidente. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Olemme iloisia siitä, että kollegat arvostavat matkaa ja jo nyt puhuja mikrofoni katkesi. s'il vous plaît. Abbiano supportato qualche mese fa. Niin, kun koordinaattoreiden kokouksessa pari kuukautta sitten teimme ehdotuksen, ja niin olemme nyt onnellisia siitä, että tuloksetkin ovat nyt nähtävissä, ja nehän ovat varsin hyödyllisiä. Minäkin voin vahvistaa kollegojen näkemykset täällä, että viikko siellä oli hyvin tiivis. Sen ansiosta kuitenkin saimme paljon laajemman käsityksen siitä, mitä tapahtuu Turkissa – ja mitä me puolestaan voimme tehdä Euroopan unionissa, jotta voisimme auttaa ongelman ratkaisussa ja ymmärtää myös paremmin, mitä neuvotteluja nyt käydään Turkin, EUn ja jäsenvaltioiden kesken, niin siellä on aika kriittinen tilanne. Kollega Maragai erittäin hyvin kuvailikin tilannetta kuten mekin näimme itse siellä, minkälaisen vaikutelman saimme Turkin vai viranomaisilta. Nimittäin jos annetaan kolme miljardia tai kuusi miljardia, tai kuinka paljon se sitten onkaan, niin ei meillä ole minkälaista varmuutta siitä, miten niitä lopulta käytetään. Siksi kun me vierailun aikana tapasimme Turkin viranomaisia eri yhteyksissä, niin emme saaneet oikein mitään takeita. Päinvastoin ehkä paremminkin. Kehityskulku on mennyt ihan toisen suuntaan. Joko välillisesti tai suoraan viesti oli kuitenkin tämä, että kun rahat on sinne menneet, niin sanoivat melkein, että ei kannata kantaa huolta, miten me niitä käytämme. On aika vahinko, että näiden neuvottelujen yhteydessä. Asiantuntijuus meidän valiokunnassamme tai meidän osaamisemme ei saanut sen suurempaa osaa. Me nimittäin usean otteeseen huomata sen, miten kriittiset neuvottelut ovat. En alussa ollut ihan varma vierailun aikanakaan, että olisiko paras antaa Turkille rahaa, jotta voitaisiin tehokkaammin pakolasvirtoja hallita, kun niitä tulee Euroopan unionia. Ja nyt en ole, olen yhä vähemmän vakuuttunut siitä, että tämä olisi oikea ratkaisu, koska emme tiedä, miten rahat käytetään. Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin 2009 aika hyvin kuvaili myös rahojen käyttöä Minusta tässä näkymät eivät ole yhtään sen ruusuisemmat tällä hetkellä. Minä kyllä toivon, vaikka en usko, että käy, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot vähän perusteellisemmin miettisivät rauhan käyttöä, kun nyt on kyse jo kuudesta miljardista. Euroopan unionin parlamentilla pitäisi olla selkeämpi rooli. Meidän valiokunnallamme pitäisi olla keskeisempi rooli rahan käyttöä päätettäessä ja mietittäessä olisi hyvä miettiä, sitä pitäisikö miljardeista jotain antaa Kreikallekin. Kun siellähän on suuria ongelmia hallita muuttoliikevirtoja ja ongelmia myös budjetin kanssa, kuten tiedämme. Ehkä ei se siis Turkille, vaan Kreikalle, ja näin voitaisiin taata myös parempi valvonta jotta EU-viranomaiset voisivat tätä valvoa. Tai ainakin jotenkin ohjata, miten investoitaisiin rahoja Euroopan unionin rajojen sisällä. Sen sijaan se, että menisi muualle. Varsinkin kun kävimme siellä leirillä, niin näimme, mitä on nähty. Viime kesänä se nähtiin Sisiliassa yhtä lailla – minä uskoisin, että se oli sellaista todellisuutta, jota emme pystyneet edes kuvittelemaankaan. Pakolaisvirrat ovat täysin pysäyt... jatkuvat, niitä ei voida pysäyttää. Minä kuvittelisin, että muuttoliike liikkuu kuin vesi, jos tulee esteitä, etsii uuden uoman. Tällaisen vaikutelman sain ihan suoraan tapaamisesta ihmisten kanssa, jotka ovat pakeneet köyhyyttä ja sotaa. Olipa päätös mikä tahansa, suljetaanpa mitä rajoja tahansa tai muuria pystyttäisiin, niin nämä ihmiset kyllä jatkossakin etsivät väyliä jonkinlaisen keinon tulla tänne, kun pitävät näitä meidän maitamme vauraampina tai demokraattisimpina, tai ainakin maina, jossa ei ole sotaa. Eli edelleen vierailukin jäljiltä edelleen oli sitä mieltä, että olisi hyvä luoda kehityksen edellytyksiä, rauhan edellytyksiä sopusuuntua noissa maissa. Leirillä jotkut muuten esittivät kysymyksenkin, että koska oikein voimme koteihimme palata. Siellä ihmiset todella vain odottavat, että pääsisivät jälleen koteihinsa. Siksi Euroopan investointipankin rooli ei pelkästään Turkissa, vaan myös Syyriassa ja muissa maissa voisi olla merkittävämpi ja jotenkin hallitumpi. Kun ajatellaan, että luodaan investointiedellytyksiä, kehityksen edellytyksiä siellä, annetaan ihmisille puolestaan mahdollisuus palata kotimaihinsa. Kiitos, herra Gajer. Dankeschön. Kiitos. En ole ihan yhtä pessimistinen kuin useat puhuneet kollegat, koska eihän näiden maksujen tarkoituskaan oikeastaan ole ikään kuin Turkin valtion tukeminen, jos katsotaan, mistä budjettikohdista nämä rahat otetaan. Tämä meidän panoksemme EUn budjetista Turkkivälineisiin, niin kyse on humanitaarisesta avusta, eikä mikään estä meitä huolehtimasta siitä, että nämä varat annetaan niille kansalaisjärjestöihin, niille järjestöille, jotka tekevät työtä leireissä tai yhteisössä muuten. Varmasti parlamentille on tärkeää se, että raha voidaan esittää myös YK pakolaisjärjestön ruoka-apuun. Ja näin se menee suoraan sinne leiriin. Tietenkin tässä syntyy myös hallinnollisia kustannuksia. Maailman ruokaohjelma esimerkiksi on nähty, miten paljon, miten paljon maksettua henkilöstöä on, 300 henkilöä esimerkiksi, auttaa päivittäisessä elämässä siellä pakolaisia. UNICEF, maailman ruokaohjelma, UNICEF lasten koulujen eteen ja koltainen puoli, kun nämä ovat kansalaisjärjestöjä, jotka ovat siellä paikan päällä, jotta tämä raha voi mennä suoraan pakolaisten eduksi, ilman että minkään Turkin viranomaistahon tarvitsi olla, tarvitsi olla tässä mukana. Ei tässä ole kyse siitä, että Erdoganille annetaan jonkinlainen lupa käyttää näitä rahoja, miten hän haluaa. Eli tämä kysymys, miten raha kanavoidaan sinne Turkkiin, antaa meille vähän takeita siitä, mihin rahat menevät. Minä olen kuullut, että AFAD, Turkin katastrofiapuviranomaiset, jotka järjestävät nämä leirit, ovat hyvin lähellä presidentin toimistoa. Ja olisi ehkä hyvä pohtia sitä, miten AFADin kanssa huolehditaan hyvin tarkasta tilinpidosta, jotta EU tietää, mihin nämä varat menevät, joita on käyttöön annettu. Ja se, mitä Kati vaati, eli että erityisesti otetaan naisten asema huomioon näiden tukivarojen käytössä, niin minusta tuntuu, että tämä on osittain jo toteutunut. En minä sitä sano, etteikö parantamisen varaa olisi, mutta jos ajattelen vähän hysteeristä keskustelua Saksassa, kun kunnat päättävät siitä, annetaanko jotain tavaraa vai rahaa, pakolaisille ja Turkin leireillä on tällainen rahakortti, joka maailman ruokaohjelman tai AFATin varoin rahoitettu niin, että pakolaiset voivat itse huolehtia itsestään. Ja lähinnä naiset päättivät, miten näitä varoja perheen eteen käytetään. Niin tämä on kyllä esimerkki siitä, että nyt jo huolehditaan naisten asemasta myös, ja tähän suuntaan pitäisi tehdä lisätyötä. Pitää edelleen mielessä tämä asia. Sitten viimeinen kohta. Toivoisin komission tukea, kun mihin on teki kovasti vaikutuksen – se, minkälainen suhde on pakolaisten suhde paikallisiin asukkaisiin raja-alueilla. Westfalenissa 80 suhden yhte. Norrain Westfalenilaisia on 81 pakolainen heitä kohtaan. Joillekin tämä on jo liikaa, mutta me kuulimme, että siellä on yhden suhde yhteen tai kymmenen, 11 suhde 10, 11 pakolaista jokaista kymmentä asukasta kohden, että huolehditaan vesi, viemäröinti ja niin edelleen asioista, niin nämä ovat hankalia asioita. Meidän pitää tukea tämän välineen kautta ja erityisesti auttaa paikallisyhteisöjä. Minä en tunne niin tarkkaan nyt Turkin valtion rakennetta, miten päästään suoraan sinne raja-alueille. Voidaanko päästä jopa alemmalle tasolle, että päästään suoraan niihin kuntiin tai kaupunkeihin, joissa apua tarvitaan. Mitä suorempaan, sen parempi, mutta en oikein tiedä niin tarkkaan, miten tämä toteutuisi. Eli pyytäisin, että komissio kuitenkin huolehtii tästä mahdollisuuksien mukaan, mutta Toivoisin, ettei tehdä kuitenkaan niin, että lähdetään täältä salista tai täältä parlamentista sen viestin kerran, että tätä rahaa nyt tuhlataan johonkin tai tätä annetaan Erdoganille mahdollisuus käyttää sitä miten tahtoa. Minä todella toivon, että mahdollisimman nopeasti ja oikein nämä varat saadaan pakolaisten eteen ja että tämä on meidän työmme. Kiitos. Kiitos vielä kaksi pyyntöä. Minä pyytäisin, että puhuista mahdollisimman tiiviisti, koska meillä on aika tiivis esityslistakin. Rova Erinjana. I will try to be as brief as possible. I'm not going to repeat what has been mahdollisimman lyhyesti yritän puhua niin toista, mitä täällä on todettu. Pyytäisin vain anteeksi kollegani puolesta, Junesin puolesta hän ei täällä nyt voi olla, koska hän on matkoilla ja sairaanakin. Hän on kuitenkin ollut paljon tämän takana myös, mitä kertomuksessa on vahvista se, mitä herra Maraga ja herra Gajer totesi. Tässä on aika paljon näitä tekijöitä, joista on oltava käytännöllinen. Esimerkiksi, että voidaan vaikuttavasti tarvitaan rahaa koulutuksessa, terveydenhuollossa, turvallisuudessa, koska varsinkin lapsia ja naisia. Me tiedämme, että he kärsivät erityisesti tästä. On esimerkkiä seksuaalisesta väkivallasta ja samantyyppisistä ongelmista. Meidän täytyy sitä seurata hyvin tarkkaan. Niin ikään sanoisin, että me tarvitsemme toimivan rauhan suunnitelman, koska meidän täytyy puuttua perimmäisiin syihin. Ei tässä voi pelkästään laastareita panna haavaan, vaan pyrkiä todellakin saamaan aikaan rauhaa konfliktialueella. Sitä paitsi myös ajatellen Turkia, meidän täytyy hyvin tarkkaan seurata Erdoganin hallintoa, minkälaista politiikkaa heillä on, kun kurdeja ammutaan, heillä on sotilaallisia voimia käytössä. Sitä täytyy tarkkaan seurata, siksi meidän täytyy olla käytännönläheisiä meidän täytyy kohdentaa varoja tarkkaan ja todellakin, että niitä seurataan tarkkaan. Varmasti tästä ollaan kaikki samaa mieltä. Hyvä, että olemme täällä yksimielisiä siitä, että me teemme kaikkemme kykyjemme mukaan, että riittävästi on voimavaroja käytöstä niille, jotka kärsivät paikan päällä. Toivottavasti tämä on riittävän lyhyt. Siima. Kiitos. Rova Jättemäki. Kiitoksia. Ensinnäkin suuret kiitokset tästä hyvin tehdystä mietinnöstä. tämä on valaiseva ja ytimekäs. sitten ymmärsin että matkamme oli sen vuoksi että me katsomme mikä on tarve rahalliselle avulle ja mihin sitä pitäisi suunnata. Ja tämä matka kyllä täytti hyvin tämän tarpeen. Me saimme siellä valaisevan kuvan ja parlamentin osalta oli syytäkin tehdä tällainen matka että me tiedämme mihin tämmöisiä, rahoja käytetään ja me pystymme antamaan oman panoksemme tähän keskusteluun. Sitten kun täällä puhuttiin, että tämä rahat menevät Turkille tai Erdoganille, niin minusta se parlamentin viesti pitää olla aivan toinen, niin kuin eihän rahat mene millekään Turkille tai Erdoganille, vaan se menee humanitaariseen apuun, ihmisten auttamiseen ja meidän tehtävämme täällä parlamentissa on myös sitten pitää huoli, että tämä raha käytetään tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Kun täällä oli epäilyä siitä, että tuhlataanko tätä rahaa, niin minusta kyllä tuntuu, että parlamentti itse tai EU osaa kyllä tuhlata paremmin rahaa tai käyttää läpinäkymättömästi rahaa kuin, kuin mitä pitäisi se sääntö olla. Siltä matkalta jäi sellainen viesti, minkä haluaisin antaa, tai niin kuin, että se menisi eteenpäin, olisi se, että minun mielestäni täällä paikalla olevassa EUn delegaatiossa pitäisi olla enemmän resursseja tai enemmän käyttää niitä resursseja, mitä siellä on, joissa selvitetään myös tätä pakolaistilannetta. Jotenkin jäi hieman sellainen kuva, että tämä pakolaistilanne oli sinne delegaatiolle vähän uusi ja, ja olot leireillä olivat, niin kuin, ei, ei ollut paljon tietoa siitä. Ja kuitenkin nyt kun on päädytty siihen, että annetaan humanitaariseen apuun rahaa, niin silloin myös sitten nämä delegaation ihmiset pitää olla mukana. Ihan lyhyesti vielä, että minusta on ilmiselvä tarve ruoka-apuun ja koulutukseen. Ja UNICEFilla on tässä kyllä hyviä järjestelmiä, joiden kautta tätä rahaa voidaan käyttää, ettei aina tarvitse luoda niitä omia järjestelmiä. Kiitoksia. Kiitos ennen kuin annan puheenvuoron Rova Gavignolle, joka puhuu komission nimissä. Toteaisin, että todellakin vierailu oli varsin kiintoisaa. Ja tämä kertomuskin heijastelee hyvin tarkkaan näkemäämme, kokemaamme ja itse kukin varmasti on pystynyt myös miettimään omia vaikutelmia niin, että voidaan hallitusten ja valtioiden päämiehelle lähettää vahva viesti, että ruveta miettimään vähän painopisteitä, kun me vähän hämmästyimme tilannetta. On puhuttu tietenkin eri painopisteistä ja Brexit on tärkeällä siellä, mutta sitten lykkäättiin myöhemmäksi kaikki sellaiset keskustelut, jotka liittyvät pakolaisten vastaanottoon ja Turkkiin. Toisin sanoen minä haluaisin vastata minäkin Rova Pirille, joka esitti meille kysymyksen Totta kai meillä on omat toimivaltuutemme talousarviossa parlamentissa. Ja aiomme kyllä myös käyttää tätä valtaa. Ensinnäkin kannamme huolta siitä, että hyödynnämme kaikkia välineitä erityisrahastossa ja tukivälineessä. Kolme miljardia, kuusi miljardia, nyt emme tiedä siitä sen enempää vielä. Eli me käytämme tulevina viikkoina ja kuukausina myös omaa valtaamme, kun asiaa seurataan. Niin ikään aiomme jotain ottaa vaarin tilanteesta, kun MRK on välitarkastelua toteutamme. Me elämme nyt sellaisia aikoja, että aikana laadimme MRK on rauhallisen aikana ja nyt olemme ilman mitään keinoja, kun tilanne on toinen. 2016 esittelijä joutuu kaikkien jouston ottamaan käyttöön, että 50 prosentilla joudutaan nostamaan enimmäismääriä. Kolmonen vai nelonen, kun se otsakkeessa on? Kolmos otsakkeessa. Toisin sanoen, että meillä on tosi hankala yhtälö talousarviossa verrattuna siihen, kun se aikana hyväksyttiin seitsemäksi vuodeksi. Ja nyt on käsissä kriisi. Älkää ollenkaan epäilykö sitä, että me käyttäisi kaikkia valtaamme ja tarkkaan. Sitä paitsi muistuttaisin, että meillä on tulossa uusi vierailu kuukauden päästä Jordanian ja Libanoniin. Ja sitä paitsi heinäkuussa menemme Kreikkaankin ja katsotaan sitten tilannetta Kreikassa. Ja kuten täällä moni jo totesikin, siellä on nyt muuri rakennettu Kreikan rajoilla. Katsotaan, mitä tapahtuu Sisiliassa ja Lampedusassa. Sitäpä se kiitos herra Zannille, että esititte vierailua Sisiliaa viime vuonna ja, ja tänä vuonna puolestaan Turkkiin. Sitten mitä tulee naisiin, niin se minun teki vaikutuksen Kasiantepissä, kun kävimme siellä leirin laitamilla koulussa, ei itse leirillä Kasiantepissa. Ja tuossa koulussa naiset olivat opettajina. Ja varmasti syyrialaisten pakolaisten parissa on paljon opettajia. Ja nimenomaan oli kyse naisista, joka teki minulle, minun vaikutuksen. UNICEFhan oli rakentanut tuon koulun. Minä kyllä takaan teille, että me kannamme huolta myös naisten asemasta kaikessa siinä toiminnassa, jota EU harjoittaa. Me halusimme myös taulukon jäsenvaltioiden EUn tuesta. Meillä oli vähän vaikeuksia siinä sitä laadittaessa, että saataisiin jonkinlainen kokonaiskäsitys siitä, mitä EU yhteensä ja jäsenvaltiot erikseen antavat. No, jääkö tähän, koska olemme jo myöhässä. Tämä menee eteenpäin puhemies Schulzille. Toivottavasti meidän viranomaisemme, oli kyse sitten hallituksista tai EU-sta, huomioivat järkevällä tavalla meidän huomiomme. Tämä kertomus eh, kehottaa kuitenkin valppauteen. Rouva Cavignon. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kun saan seuraavat ajatukset vielä lisätä käytyy keskusteluun. Ja jatkan englanniksi. Ensiksikin todellakin sydämestäni kiitän tästä keskustelusta ja kertomuksesta ja itse vierailusta, jonka valiokunta on tehnyt. Minä olen todella tyytyväinen myös keskusteluun, koska se on osoittanut vahvan tuen, oikeastaan yksimielisen tuen Euroopan talousarvion vahvan, vahvalle roolille kriisiratkaisussa. Teidän vierailunne on mahdollistanut tiedonsaannin tämän ongelman laajuudesta ja Turkin tehtävästä tässä tilanteen ratkaisussa, joka sen mukaisesti kuin komissio on viime viikoina ja kuukausina toiminut. Eli ensiksikin siis haluaisin kiittää ja myös tukea teidän valiokuntanne lähestymistavaa. Ja sitten unionin talousarviosta. Komissio on sitä mieltä, että meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia joustavuuden muotoja MRK mm, sisällä ja myös rahoitusasetuksen sisällä, varainhoitoasetuksen sisällä, ja kun nyt sitten tutkailemme näitä humanitaarisia asioita tässä myöhemmässäkin vaiheessa, niin lähestymistapamme on selvä. Meidän täytyy kaikkia joustavuusmahdollisuuksia käyttää, ja äh, hätärahasto ja Turkirahasto ovat äh, kaksi esimerkkiä tosiaankin, koska näin voidaan unionin talousarviosta yhdistää varoja. Maragall käsittääkseni juuri viittasi tähän, eli täytyy välttää päällekkäisyyksiä ja siitä, että varoja ei järkevästi koordinoida. Pikemminkin nyt on kyse siitä, että kun meillä on tuo hätärahasto, niin näin pyritään eri välineet yhdistämään ja niitä jokaista euroa käyttämään aivan oikealla tavalla. Ja sitten myös muiden lahjoittajien tarjoamat varat, varsinkin kun ajattelemme tuota Turkin rahapottia, niin siihen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kahdella miljardilla eurolla. Se on hyvä esimerkki kansallisesta ja muista lahjoittajista unionin talousarvioon. Ja näin me tarvitsemme tietysti koordinointia unionin ja jäsenvaltioiden paikan päällä tapahtuvien toimien koordinointia ja todellakin meidän täytyy saada kokonaiskuva siitä, mitä Euroopan tasolla tapahtuu ja mitä sitten jäsenvaltiot taas tekevät. Mutta, ja varmasti parannus, parantamisen varaa on, mutta me olemme kuitenkin oikealla reitillä. Ja kolmanneksi kiinnittäisin huomiota Siis tämä näihin, näihin olosuhteiden muutoksiin. Viime kuukausien aikana on havaittu, että haasteetkin muuttuvat, tilanteet ja olosuhteet muuttuvat päivästä toiseen ja me pyrimme kriisiä ratkomaan jossain tietyssä paikassa, kun taas sitten jossain mu- jostain muualta poukkaa jo uusi kriisi. Eli me tarvitsemme yhtenäistä toimintaa parlamentti on epäröinyt muutamien ähm, eri ehdotustemme ja välineidemme äh, toimivuutta, mutta niin niitä on joka tapauksessa käytetty. Ja jos ajattelemme Turkin äh, erikoisvälinettä, niin se osoittaa, että me olemme voineet toimia unioni välineinemme koherentisti, johdonmukaisesti. Me meillä on nyt sitten tuo neuvosto tulossa ja keskustelu ja käydään. Tietenkin paraikaakin, totta kai me välitämme parlamentille aina tietoa kaikista kehitysaskelista. Ja sitten vielä viimeksi täytäntöönpano ruohonjuuritasolla ja minä olen ollut kovasti kiinnostunut kuulemaan ajatuksianne siitä, että meidän täytyy taata se, että varat päätyvät sinne, missä tarvitaankin ja todellakin tuonne ihan ruohonjuuritasolle päätyvät ja meidän täytyy jokaista euroa käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja, ja oikeaan tarkoitukseen johon rahat on lähetettykin. Ja tässä kiinnittäisin huomiota siihen, että meidän on korostettava sitä, että että kyse ei ole rahasta, joka määrätään vain Turkille. Osa teistä juuri korosti sitä, eli kyse ei ole Turkin hallituksen saamasta potista, vaan ihan selkeistä hankkeista, ja me päätetään sitten, mitkä, mitä, mitkä hankkeet varoja saavat. Ja tietysti parlamentilla on mahdollisuus saada tietoa näistä eri hankkeista ja niiden täytäntöönpanosta Onhan olemassa nämä kertomusvelvollisuudet joka tapauksessa ja me aina näitä selitykselostuksia olemme tarjoamassa. Tässä ei ole kyse mistään blankkosekistä ja olen Kajerin linjoilla siinä mielessä, että on komission ja parlamentin tehtävä taata näiden varojen valvontaa ja selvä avoimuus täytäntöön täytäntöönpanossa. Ja minä haluaisin vielä antaa hetkeksi kollegalleni muutaman minuutin. Hän voisi vastata vielä tähän Turkiin rahastoon ja kertoa sitten tarkemmin, mitä oikeastaan nyt paikan päällä tapahtuu. Rouva Georgiamme kanssa siihen varmasti palataan myös. Niin hän siis saapuu tänne myöhemmin. Eikö tämä kysymys ole nimenomaan Slova Georgievan puheiden keskiössä? No, no ei ihan suoraan, koska siinä puhutaan unionin humanitaarisesta avusta ja tämä Turkki asia on sitten taas pakolais, Turkin pakolaisasia. No, sitten aivan lyhyt puheenvuoro, kiitos. Yes, so, so very briefly. Niin, siis ihan lyhyesti. Jäsenvaltiot, Turkia komissio tapasivat 17. päivä helmikuuta tätä välinettä pohtimaan. Ja tämän kokouksen aikana jäsenvaltiot pyysivät komissiota nopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan EUn osuutta tähän välineeseen vuodelle 2016. Neljäs päivä huhtiku, äh, anteeksi, helmikuuta kaksi sopimusta on jo allekirjoitettu yksi maailman ruokaohjelman kanssa – että vahvistettaisiin ja jatkettaisiin ruoka-avun toimittamista pakolaisille ja yksi sopimus UNICEFin kanssa, jossa on mukana lisää 100 000 lasta vielä tämän kouluvuoden aikana. Ja sitten sukupuoliulottuvuus. Se on komissiolle hyvin tärkeä asia. Ja halusin kiinnittää huomioon artiklan 3.4 komission päätöksessä. Siinä hyvin selkeästi sanotaan, että sukupuoliulottuvuus otetaan huomioon, mutta ei ainoastaan vain edistetään tätä jokaisessa välinen vaiheessa. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia. Onko teillä Kavino vielä jotain lisättävää? Kiitos näistä tiedoista, joita saimme. Epäilemättä teemme tiivistä yhteistyötä pakolaisten auttamiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi. Toivottavasti Syyrian palaa pian rauhaa, kuten muihinkin maihin, että voitaisiin päästä näistä virroista. Ja sitten menemme eteenpäin 40 minuuttia tosi myöhässä. Rouva Garcia Vaval, Euroopan Afrikka-rahasto. Kiitos, niin pyrin tässä nyt sitten hivenen voittamaan aikaa komis, talousarviovaliokunta on keskittänyt huomionsa nyt seuraaviin neljään kohtaan. Ensiksikin se, että me luemme välineitä käyttääksemme rahoja nopeammin ja tehokkaammin. Se on tietysti myönteinen asia, mutta tietenkin täytyy tietyt ehdot, käyttöehdot asettaa kun tällaisia hätärahastoja luodaan. Et, ja näin, näitä, näillä varoilla ei voi sitten eri politiikan aloja ö, tukea kuin alun perin oli ajateltu. Ja tietysti tarvitaan avoimuutta siihen, mistä varat tulevat ja mihin ne sitten lopulta päätyvät. Ja näin tuossa tässä Afrikan hätärahastossa kun pyydämme jäsenvaltioilta varoja Tähän käsittääkseni 81 miljoonaa euroa oli kyse, vaikka me tarvitsisimme toisen summan. Kyllä ei tässä nyt ole kyse niin suuresta määrästä. Yleisesti ottaen sanoisin, että meidän täytyy tietysti myös arvostella tiettyjä kohtia, ja sehän kävi ilmi tässä edeltävässä keskustelussa myös, kun uusia välineitä 1-2 ad hoc pohjalta synnytetään. Niitä voidaan tietysti käyttää nopeasti, mutta se, näy, se osoittaa selvästi sen, että talousarvio ei riitä, ei siellä ole riittävästi varoja, eikä se ole myöskään riittävä joustava järjestelmä. Ja tämä onkin yksi johtopäätöksistä, jotka on, tekstissäni niin on esitetty ja tässä taas puhun tuosta MRKsta ja tämä osoittaa, miten meidän täytyisi käydä uudelleen tätä taas läpi ja korjata tätä kun meillä on niin pienet varat näihin suuriin ja pieni pelivara vara näihin suuriin tarpeisiin, joita nykyisellään on. Tällaiset ad hoc-välineet tietenkin ovat saaneet meidän parlamentistamme senkin kannan, miten tuo talousarvio voi toimia yhtenäisenä kokonaisuutena ja meidän talousarviovaliokuntamme, samoin kuin parlamentti tietysti talousarvion viranomaisuudessa viranomaisena täytyy valvoa yhtenäisyyttä. Kiitos. Kiitoksia herra tästä tiiviydestä. Onko jollain huomautettavaa herra Böge? Ja, dank, herr Kiitos paljon puheenjohtaja. Täydentäisin esittelijän sanomaa. Tuen ensinnäkin tuota keskeisintä puolta, että me tuemme budjetin yhtenäisyyttä Lissabonin sopimuksen mukaan. Tätä vastaan pyritään hyökkäämään takaven kautta. Ja jos että näin halutaan vähetellä niitä budjettioikeuksia, joilla parlamentilla on artikla 122 käyttö kohta kaksi oli aikaisemmin, nyt se on kohta yksi Tämä on hyvin jännittävä toimintatapa. Parlamentille ilmoitetaan. Tässähän ei kyse ole ainoastaan varojen, vaan myös parlamentin ulkoistamisesta. Enkä usko, että pidemmällä aikavälillä voimme sallia, että meitä kohdellaan tällä tavalla. Tietenkin vaikeina aikoina tulee olla valmiutta valmiutta myös epätavallisten keinojen käyttämiseen, mutta jos argumenttina nyt on se, että kun monivuotisia rahoituskehyksiä ei haluta näin aikoina uudistaa, sitten käytetään näitä varoja ja sitten kansalliset osuudet 81 miljoonaa tällä hetkellä, niin kyllähän tässä on monia kysymysmerkkejä, jos tälle tasolle jäädään, niin nämä välineet eivät ole mitään vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Useat jäsenvaltiot maksavat ihan minimipanoksen, ei sitä mitä odotetaan, vaan ihan minimiosuus ajatellen maksetaan X miljoona sinne mukaan ja silloin olemme ohjauskomiteassa mukana. No, hitto soikon, miten paljon Euroopan parlamentti on valmis hyväksymään tähän rahastoon? ja kuitenkaan ei päästä sitten sinne ohjauskomitean mukaan. Pitkällä aikavälillä tätä ei voida hyväksyä. Todella nyt kehottaisin komissiota pohtimaan asiaa vähän tämän suuntaisesti, koska muuten henkilökohtaisesti seuraavalla kertaa, kun tällaisia välineitä esitetään, äänestän vastaan ja teen kaikkeni, jotta kaikki muutkin äänestävät vastaan, koska tällainen parlamentin jättäminen syrjään ei käy päinsä. Kyllä meillä on ihan riittävästi hallitusten välintää, välistä toimintaa. Toinen asia. Se argumentti, että rastojen kautta voidaan nopeammin, tehokkaammin käyttää varoja. Ei ainoastaan, että saadaan ne nopeammin jäsenvaltiolta, vaan myös kolmansista maista. No pitääköhän tämä paikkansa, mutta sitten puhutaan paremmasta hallinnosta budjetin ulkopuolella. No, ehkä niin voi olla, mutta sitten on pohdittava, mitä teemme väärin pelisääntöjen kanssa budjetissa, jos ajatellaan, että – budjetin puitteissa tämä ei toimi. Ei toimi sillä tapaa, kun pitäisi tällä hetkellä. Tämäkään on ihan ensimmäinen tehtävämme hoitaa tätä asiaa, eikä siirtyä pois yhteisen budjetin, yhteisestä budjettitoiminnasta. Tässä tarvittaisiin tämän valiokunnan budjetin valvontavaliokunnan työtä ehkä myös hyvin intensiivisesti, jotta emme jatkuvasti joudu tällaiseen keskusteluun. Tässä mielessä mielestäni pitäisi tätä tekstiä työstää, niin että saadaan selkeä viesti parlamentilta sekä komission että jäsenvaltioiden suuntaan, että erityispaketti erityisuloissa on sellainen, mikä vaatii meiltä tällaista hyvää tahtoa ja olemme valmiita sitä osoittamaan, mutta ei niin, että hyvää tahtoa samalla väärinkäytetään niin, että parlamentti jätetään tästä toiminnasta ihan syrjään. Sitä me emme voi sallia. Kiitos. Merci. Kiitos, herra Böge. Tervetuloa, Rova Georgieva. Kiitos, varapuheenjohtaja, että olette täällä. Tulitte hyvän ajankohtaan. Me puhumme erityisrahastosta. Herra Böge juuri totesi, että se on surkea väline ja talousarvon yhtenäisyys kärsii ja siksi parlamentti jatkuvasti on sysätty syrjään MRKn tarkistuksen yhteydessä. On selvää tarvetta miettiä uudelleen MRKta. Herra de Pre. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Minä ajattelen samaan suuntaan kuin Rova Radio Faval ja herra Böge. Toisin sanoen me olemme pitkään tähdentäneet, että ei pitäisi aina käyttää uusia välineitä. Meillä on ESIR, nyt on erityisrahasto tässä, Madad-rahasto, Turkki-tukiväline, ja kuvittelisin, että jatkoa seuraa. No se kertoo ainakin kolmesta asiasta mielestäni. Ensinnäkin, että MRK on enimmäismäärät ilmi selvästi eivät palvele ennakoituja tilanteita, kun kerran tarvitaan sitten lisäkeinoja. Euroopan unionin talousarvio on pelkkää almua. Tämä on yksi ongelma. Toinen ongelma on se, että tämä osoittaa hyvin myös, että MRK on joustovara e- ei riittävä ilmeisesti ja eikä siinä voida sitten siirtää varoja tarpeiden mukaan. Ja kolmanneksi vielä, herra Pöökö, kun me kuulemme niitä huomioita, joita budjettihallinnolta kuullaan, että välineiden käyttöönotto tarkoittaa, että meidän menettelymme varojen käyttämiseksi oli, ovat kovin raskaita menettelyjä. Jatkossa olisi ehkä hyvä miettiä, miten fiksuja nuo menettelyt oikein ovat. Toisin sanoen minusta, kun ruvetaan neuvottelemaan MRKsta, niin no, tässä on kolme elementtiä. Ensinnäkin enimmäismäärä, toiseksi jousto ja kolmanneksi olisi hyvä miettiä, vaikka se onkin arkapaikka, pitäisikö uudelleen miettiä näitä joitakin menettelyjä. Jos näitä eri rahastoja nyt tarkastellaan, niin siellä on kolme piirrettä – Ensinnäkin täällä on uusi rahasto kansallisten maksuosuuksien lisäksi, koska sinne pitää panna enemmän kuin riittää talousarviosta. Ja toiseksi en uskoa, että komissio nyt tätä on voinut olla huomioon, kun se on aina ohjauskomitean vetäjänä tai jossain muussa roolissa. Mutta kolmanneksi tässä huomattavasti ja räikeällä tavalla meidän toimivaltaamme rajoitetaan. Se on nyt tuotava julki. Kun katsotaan näitä käytettävissä olevia mekanismeja, meidän valvontakykymme heikkenee heikkenemistään. Eli perustavanlaatuisia kysymyksiä on esitettävää. No siihen palataan aikana, kun MRKta tarkistetaan. Mutta mitä tulee tähän itse hätärastoon, niin ellen ole väärässä, niin se tulee Villetten huippukokouksen jäljiltä, Vallettan kokouksen, Vallettan huippukokouksen jäljiltä. Siinä rahoitetaan konkreettisia hankkeita, jotta saadaan aikaan vakautta ja siellä on pitkä luettelo. Olisiko mahdollista saada jonkinlainen käsitys konkreettista hankkeista? Tässä sanotaan konkreettiset toimet, konkreettiset hankkeet, niin että voidaan luoda vakautta. Että saada perusteita näille varoille. Kiitoksia. Kun kello on, mitä on, päätän keskustelun. Herra Margai ehkä antaa anteeksi. Tässä kello käy. Päätämme tämän. Tämähän oli Rovagarja Savalin lausunnon esittely varapuheenjohtaja, kun parlamentti sanoi, ei, jo riittää, ei jatketa enää tähän malliin, ei meitä voi kohdella enää näin. Eli nyt tarvitaan toinen ääni kellossa, talousarvion puitteissa kun jäsenvaltiot hyväksyvät muita maksuosuuksia sitten talousarviossa, eikä sen reunamilla, joka on valvonnan ulkopuolella ja luo vain lisää mutkia matkaan. Eli seuraatpa tarkkaan ja valppaana parlamenttia. Budjettivaliokunnan tarkistukset täytyy jättää ennen 5. huhtikuuta puolelta päivin. Hyväksymme 26. huhtikuuta tämä budjettivaliokunnassa täysistuntoon se menee 4. heinäkuuta. Eli aikaa tässä tarvitaan näihin hätätoimiin. Ja nyt voisin antaa herra Gaijarille puheenvuoron, kun tekin olitte kolmikannassa läsnä. Gaijar ehkä ihan lyhyesti. Lyhyesti, ytimekkäästi. Me esitimme oman kantamme, neuvosto omansa – ja komissi halusi tulla vastaan. Kaikkia emme saaneet mitään, jonka pohjalta voimme tehdä työtä, kun luonnosta ei ole pöydällä. Mielenkiintoinen keskusteluiltapäivä, ei muuta. Euh, donc, euh, voilà. No niin. Siis kolmikantaa neuvottelut on käyty. Varmasti se oli ihan kiinnostavaa. No, neuvostossa oli Alankomaiden valtiovarainministeri paikalla johtamassa puhetta. No niin, siis palaamme näihin pilottihankkeisiin 2016-2017 iltapäivällä. Ja nyt Georgieva saa puheenvuoron. Ah, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Uh, fortunate to... Niin, sain kuulla keskustelun lopun tästä Turkki-asiasta. Ja minä haluaisin siihen sanoa muutaman sanan ennen kuin pääsen tähän hätävälineeseen. Ja ensiksi huomauttaisin, että kaikkien meidän kannaltamme ja koko Euroopan kannalta on ollut hyvä, että parlamentti on MRK-neuvotteluissa todella vaatinut joustavuutta. Jos tällaista joustavuutta ei olisi saavutettu, jota siis parlamentti peräänkuulutti, niin olisimme olleet äärimmäisen hankalassa tilanteessa nyt. Ja haluan kiittää parlamenttia tästä työstä. Ja tietenkin meidän täytyy myös arvioida, kuten kuulin jo täällä sanottavankin, että miten me voimme joustavasti toimia vielä paremmin, koska nyt eletään täysin toisenlaisessa maailmassa, jossa tällaisia iskuja ja sokkeja tulee jatkuvasti ja meiltä täytyy meiltä vaaditaan sellaista joustavuutta enemmän, jota aikaisemmin unionin talousarviota ei kaivattu. Ja toiseksi minä olen henkilökohtaisesti sitoutunut takaamaan demokraattisen valvonnan, eli molemmat viranomaiset ovat tässä mukana. Tietysti otin tyytymättömiä tähän Turkin välineeseen, mutta olen eilen saanut selittää tapahtumien ketjua ja miksi tämä on ollut liikkuva kohde sekä komissionkin näkökulmasta, kun olemme pyrkineet saamaan parlamentin mukaan, kun koko ajan vain kohde liikkuu ja kulkee ja muuttuu ja on ollut monenmoisten neuvottelukierrosten lopullinen tulos. Parlamentin puhemies Schulz on ollut huippukokouksessa ja jokaisessa huippukokouksessahan hän on ylipäätään paikalla, mutta tietysti tiedän, ettei tämä millään tavoin korvaa se, se suoraa viestintää, rakenteellista viestintää parlamenttiin. Tiedämme tämän kylläkin Nythän elämme sellaisessa maailmassa, joissa meillä on myös välineitä, joita aikaisemmin ei ollut, ja puolivälin arviointia käytämme arvioidaksemme, millä tavoin voimme parlamentin saada sitoutettua uuteen välinekokonaisuuteen oikealla tavalla. Totta kai meidän täytyy myös miettiä, miten nopeasti tässä voidaan edetä, millä tavalla sitten kohteet jatkuvasti muuttuvat. Neuvottelut ovat hyvin monimutkaisiakin, mutta kyllä me voimme tässä edetä ja uskon, että me meidän täytyy pyrkiä löytämään tapoja käyttää omia näitä varoja nopeasti ja myös odottamattomiin etusia kohteisiin, eli jäsenvaltioista tulevia varoja täytyy käyttää mutta täytyy taata se, että parlamentin, parlamentti on mukana tässä työssä aina, kuten talousarvion pääjohtaja tosiaankin selvästi tietää. Eli tämän asian otamme kyllä hyvin vakavasti. Ja sitten haluaisin mennä tähän uuteen hätä väline, välineeseen. Se tosiaan nyt vastaa näihin muuttuviin haasteisiin ja me pyrimme ennakoimaan ja vastaamaan uusiin haasteisiin ja ennakoimaan myös uusia haasteita. Humanitaarinen apu kohdistuu vain kolmansiin maihin. Tosin tässä on yksi poikkeus kun kyse oli Japanista. Ai, yleensä kuitenkin on kyse kehittymässä olevista valtioista. Japani on ollut ainoa rikas valtio, jolle tätä apua on myönnetty. Tuolloin kuitenkin muistan käyneeni keskustelua äh, kehitysvaliokunnan kanssa. Eli silloin jo oli selvät merkit siitä, että maailma on muuttumassa, ilmasto muuttuu, väkivaltaista ja ääriliikkeitä esiintyy ja näin myös mahdollisesti rikas valtio joutuu sellaisen ylitsepääsemättömän tapahtuman eteen, ilmiön eteen, johon sitten tarvitaan apua, joten me toimimme pakolaiskriisissä tietenkin, mutta olen täysin varma siitä, että me tarvitsemme tätä välinettä siksi, että maailma on ylipäätään muuttunut ja tulvat, maanjäristykset, luonnonkatastrofit ja sen sellaiset, joita olemme usein jo Euroopassakin nähneet, voivat myös rikkaimman ja parhaiten taloudellisesti järjestäytyneen valtion sysätä hetkellisesti mm, heiveröiseen tilaan. Eli meidän täytyy nopeasti vastata siihen, mitä näemme päivä toisensa jälkeen uuden maailmanjärjestyksen tilasta, kun pakolaisia pakolaiskriisi jatkuu. Eli me olemme vastaamassa näihin erityistarpeisiin, mutta myös luomme sellaisia välineitä, joita voitaisiin käyttää vastaavanlaisissa ennakoimattomissa tapahtumissa myös Euroopassa. Me olemme siis tutkailleet oikeusperustaa tarkoin. Me olemme tutkailleet eri asu, näitä oikeusperusta artikloita 2014 esimerkiksi selkeästi puhuu kolmansista valtioista, joten me voimme käyttää sitä Japaniin, mutta emme kuitenkaan Kreikkaan näin yksityis- yksinkertaistettuna. Ja jos katsomme tätä siviilien suojelua, se on hyvin lähellä sydäntä, niin siitä olen komissiossa neuvotellutkin. Eli tässä puhutaan ainoastaan avusta ja meidän täytyy miettiä, voitaisiinko tätä siviilien suojelupuolta tarjo- sen kautta torjata myös rahoitus rahoitusapua järjestöille. Näin ei voi tehdä, koska tässä on kyse nopeista toimista. Siviilien suojelu on hajautettu monessa valtiossa. Ja jos me sitten neuvottelemme tästä esimerkiksi Saksassa eri ländertasolla tai, tai sitten Espanjassa, jossa on näitä hajautettuja hallintojärjestelmiä, niin tämä on tietysti johdonmukainen väline hätätapauksia varten, mutta kuitenkaan sitä ei välttämättä voi käyttää noin nopeasti muuta kuin ehkä parissa vuodessa vasta. Ja kun katsomme tätä artiklaa, niin se on 122.1 näissä perustamissopimuksissa jo, ja sen pohjalta voidaan tehdä nopea päätös ja vastata nopeushaasteisiin ja näin voidaan sitten tehdä toimia nopeasti. Ja minä olen jo edeltävässä keskustelussa saanut havaita, että parlamentti on huolissaan tämän artiklan käytöstä. Eli jos me haluamme nyt sitten mm, tätä käyttää, niin kyllä haluan välittää vahvan viestin siitä, että parlamentti talousarviovalvontaviranomaisena on mukana tämän välineen käytössä ja varmasti pidämme parlamentin aina eh, tiedotettuna ja parlamentti on aina sitten mukana tässä työssä ja päätöksissä. Eli me ehdotamme siitä itse asiassa komission päätös on itse asiassa jo eilen päätynyt neuvostoon, tuonne yleisten asioiden neuvostoon, joka on sen jo hyväksynytkin. Eli että luodaan tällainen väline hätätapauksia varten, kun on kyse e, e, poikkeuksellisesta humanitaarisesta seurauksista yhdessä kuin, useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa myös. Ja näin voidaan sitten nopeasti toimia. Me tälle vuodelle olemme tarjoamassa 300 miljoonaa ja seuraavalle vuodelle 200 000 ja seuraavalle vuodelle myös. Ja Fernandes on jo aivan oikein sanonut, että mitä sitten tapahtuu vuoden 2018 jälkeen. Odottelemmeko me sitä, että tässä nyt kriisi katoaa taivaan tuuliin. Ennusteeni on se, ettei niin tule käymään, mutta kun me kuitenkin pyrimme vastaamaan pakolaiskriisiin, niin toivotaan, että kolmessa vuodessa tilanne olisi sitten jo toinen, eli että tämä erityisongelma ei olisi ihan niin akuutti. Ja me voimme sitten luoda näin oikeat toimintatavat tulevaisuutta vartenkin. Ja nyt sitten haluan käyttää yhteistä yhdessä kerättyä viisautta tietenkin. Ja nyt tuo ensimmäinen talousarvio muutos. Siinä luodaan sitten seuraavat budjettikohdat ensimmäiselle sadalle miljoonalle tätä välinettä varten. Kyse on siitä, että tämä rahat otetaan Amifista näin väliaikaisesti turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta ei ole tarkoitus kuuden, seitsemän, kahdeksan kuukauden aikana näitä varoja tuolla MIFissä käyttää, joten tähän suuntaan voidaan siis mennä. Ja Geijerkin tähän jo kiinnitti huomiota, oletetaanko, että varat riittävät. No, meidän äh, ennustava arviomme on se, että meidän täytyy nyt tutkailla, miten nuo otsakkeet kolme ja neljä toimivat kun varat ovat loppuneet, minkäänlaista pelivaraa ei sen enempää ole, mutta me emme halua kuitenkaan keskustelua nyt lopu, lopettaa ennen, eikä ennakoida ennen kuin varsinaisesti on nähty, mihin tässä nyt ajaudutaan. Ja sitten voidaan luoda uudet, uusia varoja unionin terrorismin torjuntayksikölle. Ja uskon, että tämä hanke on saanut parlamentin tuen. No niin, tämän halusin teille esittää yhteenvetona vielä. Eli me luomme tällaisen hätätapausvälineen ja sitten puhuin oikeusperustan valinnasta ja toiseksi nuo rahoitusjärjestelyt, jotka ehdotukseen on tehty. Ja vielä kolmanneksi se, että olen nyt paikalla täällä, niin me haluamme myös vastata Europolin tarpeisiin, Europolin haluamme pystyä vastaamaan Europolin pyynteihin. Kiitokset. Merci, madame la vice-présidente. Kiitos, rouva varapuheenjohtaja. Kiitos täsmällisestä puheenvuorosta. Tehtävän ei taida olla helppo. Dans ces circonstances, ces circonstances dramatiques. Varsinkin tilanne on niin dramaattinen. Ja siinä riittää pohdiskelu on tarkistuksenkin puitteissa ja se on sinällään ihan hyvä tilaisuus. Eikö olisi parempi niin, että sen sijaan, luodaan tällaisia rahastoja, erityisrahastoja ja muita, niin antaisiin otsake, jota rahoittaisivat jäsenvaltiot ja säilyttäisi vuotuisessa budjettimenettelyssä, ettei talousarvio olisi vain ikään kuin osa tätä MRKta. Herra Fernandes. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä, toivotan hänet tervetulleeksi. Niin, ei ole helppo tehtävä hänellä. Ja hän on kyllä panostanut siihen kaikki taitonsa ja tietonsa muiden velvoitteiden rinnalla. Hän on nyt pyrkinyt ratkaisemaan humanitaarisen avun ongelmat myös meidän rajojamme sisällä. Kun Euroopan parlamentti joutuu puhumaan nopeasti, pari päivä sitten puhuimme siirroista, 5 miljoonaa euroa varauksiin humanitaarista apua varten, niin sitten jo kahdessa päivässä päästään äänestämään tästä. En tiedä, miksi tätä siirtoa sitten ruvetaan kutsumaan. Mutta kuitenkin tämä osoittaa sen, että kun Euroopan parlamentin on toimittava nopeasti, niin se myös toimii nopeasti. No mitä tulee sitten tähän uuteen välineeseen, niin totta kai meidän täytyy se hyväksyä, koska on hätätilanne käsillä. Mutta minä kuvailisin tätä ennakoiduksi hätätilanteeksi. Ehkä meiltä voitaisiin kysyä, miten voitaisiin vastata niin nopeasti tilanteeseen rajojen ulkopuolella, kun kuitenkin rajojen sisällä voidaan aika nopeasti toimia ja varmasti kansalaiset voivat tällaisen kysymyksen esittää. Toinenkin asia on aika itsestään selvä. Eihän tämä väline ole pakolaisia varten tässä tilanteessa, vaan ihmisiä varten, jotka ovat rajojemme sisällä ja tarvittaessa myös niitä ihmisiä varten, jotka ehkä joutuvat samaan tilanteeseen kuin pakolaiset, jotka ovat siis hätätilanteessa silloin, kun tarvitaan ripeää toimintaa ihmisten avuksi. Siksi ei tavallaan olekaan järkevää pitää sitä talousarvon sisällä ikään kuin se olisi pysyvä väline. Ei olisi järkevää myöskään, että se olisi vain kolmeksi vuodeksi. Mitä tapahtui 2019? Ikään kuin todettaisiin, että mitään tarvetta ei olisi humanitaarisella avulla Euroopan unionissa enää vuonna 2019. Sinällään tämä on ymmärrettävää nyt tässä tilanteessa, jossa nyt yritämme ongelmia ratkaista. Toisin sanoen, Parlamentti ei rupea suitsimaan tätä sen enempää, mutta kyllä esitämme vahvan vetomuksen komissiolle. Me toteamme, että parlamentin on oltava paremmin mukana välineissä. Täällä mainittiin jo talousarvion yhtenäisyys ja se on tärkeä periaate. Ja siitä emme aio luopua. Euroopan parlamentti ei saa sysätä syrjään. Eikä varmaan kukaan voi kuvitella, että olisimme niin hyväsydämisiä, että aina vastattaisiin kyllä, kun hätätilanteita tulee vastaan ja uusia välineitä. Sitä paitsi minä olen sitä mieltä, että minä kutsusin tätä hätätilannetta sellaiseksi, joka oli ennakoitavissa. Ja siksi ei välttämättä enää ole niin hätätilanne. Mutta kun me nyt toimimme, kuten toimimme Euroopan unionissa tällä tavalla, niin paineiden alla tietysti me joudumme toimimaan, sen ymmärrän, varsinkin kun jäsenvaltiot, jotka eivät pysty selviytymään kaikista velvoitteista. On aika mielenkiintoista, kun tapaa kansallisia viranomaisia ja verrata sitä, mitä on luvattu ja mitä sitten loppujen lopuksi on annettu. Se osoittaa ainakin sen, että on paremmat takeet, jos käytetään nimenomaan Euroopan unionin talousarviota sen takamiseksi, että sitoumukset myös toteutuvat todellisuudessa. Me ainakin olemme mahdollisimman lyhyessä aikataulussa hyväksymässä tämän mekanismin. Se toteutuu lisätalousarvio yhden muodossa. Mutta kun täällä on jo todettu, meillä on omat menettelymme. Meidän täytyy viedä tämä lisätalousarvioesitys myös täysistuntoon, eli sitä ei ennen huhtikuuta voida hyväksyä. Tämä oikeastaan osoittaa myös erään toisen asian. Jos meillä olisi jonkinlainen erityisväline, jota voitaisiin käyttää aina kun on vastassa humanitaarinen hätätilanne. Ja vars, sitten olisi vielä välinettä varten nopea menettelytapaakin osana jopa MRK, niin sitten ei odotella seuraavan kuukauden täysistuntoa, jotta tällainen hätätilanne voitaisiin hoitaa. Tämä on tavallaan paradoksi. Aina sanotaan, että on nyt että on hätätilanne käsissä – mutta toisaalta sanotaan myös, että se on sitten vasta seuraavan istuntojakson aikana huhtikuussa, kun voimme varat saada käyttöön lisätalousarvio ykkösen muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vähän miettiä tarvetta muuta tilannetta, ajatella myös uskottavuutta kansalaisten silmissä, että saadaan nopeita ratkaisuja. Kiitos. Rouva Karja Faval. Gracias, presidente. Pues voy a... Kiitos. Puhun ihan lyhyesti, koska Fernandes juuri esitti hyviät kommentit. Komission jäsen varmasti saa tuen humanitaarisen avun rahaston ja välineen luomiseen. Tämä on tietenkin erityisen kiireinen ja oli tietenkin hyvin ennakoitavissa tällaista tarvita. Valitettavasti ja me, olemme, me tietysti ymmärrämme, että nyt tämä kiireellisyys luoda välinettä ja pyrkiä löytämään nuo ensimmäiset 100 miljoonaa euroa AMIF-rahastosta. Nythän siellä varoja onkin, mutta kuten tiedätte aivan oikein, että tämän tyyppisistä neuvotteluista parlamentti ei kovinkaan pidä. Kun tällaisia uusia välineitä luodaan, niin luotaisiin taas uusi rahasto. Mutta kiireellisyys nyt tietysti vaatii tällaista tapaa eh, etsiä käytettävissä olevia raho- rahoja. Ja on todella ikävää, että näin paljon eh, rahoja eh, AMIFista otetaan, amifiin varoja ei ole onnistuttu käyttämään. Tässä äh, on nyt sitten pakolaispolitiikassa epäonnistuttu, eikä tämä ole sinänsä komission ongelma pelkästään, vain jäsenvaltioiden asenteeseen liittyvä ongelma pakolaiskriisissä kun ajatellaan pakolaisten kotouttamista, jos jäsenvaltiot eivät alkuunkaan toimia niin poispäin. Joten tuen ja demariryhmä tukee tämän välineen luomista, mutta meidän täytyy tarkoin tutkailla sitä, että kaikkeen saadaan oikea rahoitus ja myös käytetään oikeita menettelytapoja. Kiitos, Rova Tomaa. Oui, merci, monsieur le président. Merci, madame la... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, rouva varapuheenjohtaja. Totta kai me olemme tietoisia hätätilanteen tarpeista, eikä niitä kyseenalaiseta päinvastoin. Mutta varmasti hyvin huomaatte, että kun me olemme talousarvion kannalta yhä vaikeammassa jamassa, todellakin mielikuvitus kukoista on kukoistanut jo vuosien ajan talousarviossa, mikä ettei, kun on tarpeita, tarpeita niin on tarpeita. Mutta tämä kekseliäisyys talousarviossa osoittaa myös, että 2013, 2014, 2020 MRK ei toimi, ei se vastaa tarpeita. Siellä ei ole sitä odotettua joustoa, jota tarvittaisiin, se, että voitaisiin jopa ennakoida jotain eivät nämä enimmäistarpeet vastaa tarpeita, enimmäismäärät tarpaa vasta tarpeita. Moni kollega on jo tämän todennut, herra Böge, herra Depres, Gardia Zaval, puhuivat Turkki tukivälineestä. Olemme kurkkua myöden täynnä parlamentissa. Olipa hätätilanne mikä tahansa. Ja vaikka sitä tuettaisinkin, että joka ikinen kerta luodaan ulkopuolisia välineitä, eikä ole mukaan joustoa. Ja niinpä kyse on vain tarkistuksista, vaikka niitä siksi kutsutaan. Ehkä tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, se on ainakin minun johtopäätökseni, että on nyt tullut korkea aika ottaa nämä mukaan todelliseen MRK-tarkistukseen. Ja ihan kuten puheenjohtajammekin totesi, ja minä kyllä puolan sitä, että meillä olisi tavallaan hätävaraus, jolla olisi oma joustonsa hätätilanteessa, kriisitilanteessa, ja sitten tarvittava joustoa löytyisi. Mutta se olisi edelleen osa talousarviota kuitenkin. Toisin sanoen se olisi myös meidän valvontamme piirissä myös, etu- tai jälkikäteen. No vielä palatakseni myös talousarvion yhtenäisyyteen niin se on tavallaan ollut tässä johtotähtenä meidän valiokunnassamme. Ja mielestäni se kyllä myös tukee ajatusta todellisesta tarkistamisesta MRKssa. Haluaisin kuulla teidän aikomuksistanne tarkistuksen suhteen. Ehkä olisi kiva kuulla vähän aikataulustakin. Kiitos. Miss. Kiitos, herra de äh, Prey. Kiitos puheenjohtaja niin nopeasti, koska kyllähän tässä on jo paljonkin sanottu. Olen täysin tämän aloitteen kannalla ja Kreikka on jätetty niin pitkäksi aikaa yksin pakolaisten kriisiin, joten tämä on kyllä aivan ehdoton prioriteettiasia. Ja minä toivoisin myös Europolille lisävaroja ja siihen, että terrorismin torjuntaa varoja pitäisi myös nostaa. Eli se, mitä Brysselissä nyt paraikaakin on tapahtunut, niin kyllä me havaitsemme sen, etteivät vaarat suinkaan ole vielä takanamme, vaan pikemminkin pikemminkin ehkä jopa edessämme. Ja sitten jos ajattelen tätä ehdotu, talousarvioehdotusta olen sen linjoilla ja tässä luodaan, luotaisiin uusi otsake tuohon kolmanteen kohtaan ja se kuulostaa kiinnostavalta, koska näin voisimme myös monia vuotisen rahoituskehyksen sisällä miettiä tällaista rakenteellista lähestymistapaa. Siihen jo epäsuorasti täällä on viitattukin. Uskoisin, että tämä olisi aivan tärkeä neuvottelukohta. Ja minua kiinnostaa tämä yksi lause täällä tekstissä, jos siinä sanotaan, että nyt ajatellaan, että olisi liian varhaista käyttää tuota, kiintiötä ja näin sitten katsotaan, että, tai uskoisin, että tämä tarkoittaa sitä, että sitä voidaan sitten tulevaisuudessa käyttää. Ja sitten jos ajattelen tätä hallinnointia, tarvitaan sitten uusia työpaikkoja ja sitten voidaan käyttää myös sisäisen turvallisuuden rahastosta näitä varoja. No, jos ajattelen nyt sitä, että me puhumme turvallisuudesta prioriteettina ja sitten me otamme henkilöstöä tähän uuteen aloitteeseen ja otamme myös varoja sieltä, vaikka me olemme haluamassa myös vahvistaa tuota sisäistä turvallisuutta. Ja sitten vielä lopuksi olen Jose Fernandesin kanssa sitä mieltä, että kun on kyse hätätapauksesta, niin silloin täytyy toimia todellakin nopeasti. Meidän talomme myös täytyy miettiä tätä todellakin. Onhan meillä olemassa kaikenlaisia mm, mahdollisuutta aika rajojen lyhentämiseen ja myös erinäisiä ratifiointia arviointimahdollisuuksia. Joka tapauksessa jossain vaiheessa meidän täytyy nyt miettiä tarkoin näitä aikarajoja, jotka eivät koskaan palvele tällaisia hätätapauksia. Kiitos, herra Maragai. Kiitos, puheenjohtaja. Ette nyt toistaisi kaikkia, että päästään eteenpäin nopeasti, kun kerran tilanne on nyt hätätilanne tämän ehdotuksenkin kohdalla ja täällä juuri herra Rippinen mainitsi, että voitaisiin ehkä miettiä uutta lukua kolmosotsakkeeseen, mutta haluaisin ottaa tämän vähän laajemmalta pohjalta. Ei tässä ole kyse niinkään uutuudesta, talousarviosta tai siitä ehkä enemmän, että mikä on politiikan tarkoitus, mikä on tavoite. Me olemme juuri ihan keskellä sitä tilannetta, että Turkki tuki, tukiväline saa rahaa, ehkä kolme miljardia parlamentin jäsenvaltiot ovat siinä mukana. Ja sinne taitaa tulla kolme miljardia lisääkin, ainakin tällaista on puhuttu. Ja edellisessä kohdassa puhuttiin Afrikka hätärahastosta puolestaan, joka on tavallaan uutuus sekin rahoituksessa. Ei ihan perusteltua kuitenkaan, kuten täällä todettiin, että me menetämme valvontakeinot, ainakin suurelta osin. Mutta jos ajatellaan, onko siellä edes tullut riittävästi jäsenvaltioilta, että tällainen luodaan. Siellä tarvitaan paljon enemmän jäsenvaltioilta, paljon enemmän. Se on aika vähän, siellä on rahaa, jotta tällaista välineitä voidaan käyttää. Ja sitten tämä että humanitaarinen väline, Eurooppaa varten, onko sielläkään rahaa riittävästi, ja me olemme nyt näkeen, nähneet, että te ette ole oikeastaan tätä todennut, että tämä loppujen lopuksi on jo tarkistamista MRKssa. Sitä me jo teemme. Tämä on aika looginen johtopäätös tällä saralla. Mutta sitten vaikuttaa, että implisiittisesti se on myös aika huolestuttavaa. Jos ajatellaan tätä rahaa, joka siellä on pakolaisrahastossa, niin siellä on tietty summansa, ja sitten osa menee Kreikkaan, etteivät sinne menisi sinne. Ja jos se näin on, niin sitten ole kyllä sama mieltä. Vai onko se koko Eurooppaa varten, vai onko se hätäapua varten, uudellisijoittamista varten, sisäistä siirtoa varten, vai onko se tällainen? Jos se on tällainen, olen täysin eri mieltä. Jos se palvelee nimenomaan sitä, että voidaan jotenkin tätä rajoittaa Kreikkaan, ei Turkkiin eikä ollenkaan Kreikkaan. En sinällään vastusta ajatusta ja tätä hätätilannetta, mutta täytyy tietää, mihin lopullisesti kaikki menee, kun meillä on tällainen uusi ajatus talousarvon puitteissa. Kiitoksia, herra Ashford. Uh, Chairman, thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Halusin vain sanoa, että ECR tukee tätä aloitetta. Tunnustamme sen, että komissio vastaa tässä kriisiin. Kriisiin, jossa nykyrakenteet selvästi eivät riitä. Pari seikkaa haluaisin kuitenkin esittää. Ensinnäkin olisin kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, miten nopeasti reagoidaan. Toisaalta haluaisimme vakuuttelut siitä, että on riittävä vastaanottokapasiteetti tämän rahoituksen osalta? Onko riittävä infrastruktuuri olemassa? Se on kysymyksemme. Usein tällaisissa olosuhteissa nähdään, että hyvin nopeasti lähetetään hyvässä hengessä rahaa, mutta se ei tarkoita sitä, että rahat käytetään tehokkaasti, jotta päästään kunnianhimoisiin esitettyihin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitos. Herra Olbrist. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Minä olisin edustaja Tomaan kanssa samaa mieltä. Olen yhteisesittelijä uudelleen tarkastelussa, mutta itse asiassa nyt on uudelleen tarkastelusta jo kyse. Me heti alusta lähtien lähdettiin muuttamaan monivuotisia rahoituskehityksiä, eli ei oikeastaan käytetä niitä alusta asti. Eli uudelleen tai tämä, nämä muutokset, uudelleen tarkastelu, kaikki nämä asiat ovat sellaisia, joita on jo muutettu, koska asetuksessa sanottiin jo hyvin selkeästi, että tarvitaan budjetin yhtenäisyyttä. Ja nyt voidaan kysyä, onko sellaista enää. Onko tämä budjetti kaikkien toimielinten valvonnassa vai keskustelemmeko tässä muusta kuin budjetista? Me keskustelemme koko Euroopan unionin järjestelmästä kaiken kaikkiaan yhä enemmän. Y- jos me nyt vähän liioitellaan, onko meillä kaksi budjettia? Yksi on budjetti, josta päätetään, jossa nämä vakaat tekijät, tietyt prioriteetit päätetään, ja tämä on viiden, seitsemän tai kymmenen vuoden budjetti. Ja sitten meillä on toinen kutsutaan sitä vaikka budjetiksi. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että jäsenvaltiot päättävät, että jos jotain tapahtuu, niin pistetään raha pöydälle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että löydetään uudet prioriteetit. Mutta entä Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti tässä työssä? Eli mikäli se budjetin osuus, joka on EU-budjetti, ja mikä on tuota ylimääräistä? Eli 90 ja 10 prosenttia, sitten 40-60 kohta 50-50 ja sitten toinen Euroopan unioni ja toinen budjetti. Eli koko uudelleentarkastelukeskustelu on yhä vakavampaa siksi, että on aivan selvää, että tämä on välttämätöntä. Ei kukaan halua tätä nyt estää, koska se on tarpeen, mutta itse asiassa se, että tämä päätös tehdään tänä päivänä, tarkoittaa itse asiassa, että vaikutetaan myös huomisiin päätöksiin. Koska kaikki se, mitä tänään teemme, vaikuttaa vielä huomisen Entä parin vuoden jälkeinen rakenne? Edustaja Tomas sanoi, miksei varattaisi jäsenvaltioiden kanssa voitaisiin keskustella, kun varmasti muistatte Lewandowskin kuuluisat toimet, kun kysyttiin, kuinka paljon tarvitaan tuohon 2020 strategiaa. Hyvin nopeasti alusta asti huomattiin, että siihen ei olekaan rahaa. Nämä on nyt tilanne. Ehkä jäsenvaltioiden pitäisi päättää, mitä halutaan tehdä, mitkä ovat prioriteetit ja miten paljon nämä toimet maksavat ja miten paljon pistetään varaukseen ja sitten katsotaan, kun jotain tapahtuu, vai tehdäänkö vain tämä ja sitten muut loput rahat saadaan myöhemmin. Jotkut jäsenvaltiot mukaan lukien oma jäsenvaltio, niin voisivat pohtia, onko parempi, että on kiinteä budjetti, jossa on varausta, sitten tai pyydetäänkö kahden kolmen kuukauden välin jäsenvaltiolta, että antakaa lisää nyt erityisvaroja johonkin tarkoitukseen. Sitten pohditaan, kuinka paljon joudutaan yhä uudestaan maksamaan hätätilanteessa. Ei tämä ole mikään hätätilanne, vaan koko järjestelmän muutos. Tämä on järjestelmä, jossa tukeudutaan tällaisiin väliaikaisiin toimiin. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Rouva varapuheenjohtaja siis. Ei todella helppo tehtävä teillä. Paljon miettimisen aihetta. Paitsi teillä, niin koko joukkueella. Me olemme budjettivaliokunta täällä. Ja me täällä yritämme toimia fiksulla tavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Eurooppalaisethan meidät ovat valinneet tänne. Me haluaisimme jotenkin selittää eurooppalaisille, mitä me teemme ja mitä on talousarvio. Ja kun sitä nyt ei kerta kaikkiaan voi selittää, ikään kuin jossain tuolla taivaissa toimittaisiin. Ja, ja tämä totta kai tätä se kannustaa ihmisten mielissä vain lisää onko tämä talousarvio osa MRK-menettelyä. Ja sitten kun tulee poikkeustilanteen vastaan, niin täytyy sitten kaivaa kuvetta sieltä sun täältä. Voidaanko näin jatkaa? No ei todellakaan. Eli me haluaisimme tietää, ovatko valtiovarainministerit ja päämiehet miettineet myös tätä, en oikein usko. Miten saada heidät ymmärtämään tämä? muutoin MRK-tarkistusmenettelystä johtaa aika suureen turhautumiseen. Haluaisimme tietää, mitä he miettivät. Voitaisiko heille sanoa, että palattaisiin talousarvon yhtenäisyyteen, se tarkoittaa sitä, että kun tulee poikkeusvuosi, tarvitaan poikkeusvaroja. Ja kuten täällä todettiin, että on poikkeustilanne, niin tarvitaan poikkeusvarojakin. No niin, ei ole helppo tehtävä teille todellakaan, mutta Ehkä uhkana tässä on menettelyssä, että järjestelmä ei enää toimi. Se menee yliäyräiden. Kiitos, että täällä olette aamupäivällä paikalla. Would you like me to ask some of the... Okay. Um, thank you very much for the comment. Kiitos oikein paljon esitetyistä kommenteista. Ymmärrän, että teillä on esityslistalla vielä muita aiheita, joten pyrin puhumaan ihan lyhyesti. Ensinnäkin, mamma muuttunut, budjetti ei. Tämä on elämän tosiasia. Näissä realiteeteista, joissa meillä on tietty vakaa tilanne, joka on toiminut ihan hyvin, maatalouden, kohesion ja palautusten ystävät. Tällainen vakaa tietty tasapaino ei ehkä toimi enää niin hyvin. Ehkä kustannukset ovat suuremmat kuin hyödyt, kun ajatellaan minkälainen rahoituksellinen rauha luotiin. Samalla meidän on toimittava nopeasti, kun tämä on varmasti kansalaisille tärkeä huolenaihe. Me olemme yhdessä saaneet hyvin tiukasta budjetista 6 miljardia euroa tämän hätätilanteen vastaukseksi. Minua ei kutsuttu edelliseen kohtaan, mutta joku kysyi, mitä teette. Annan esimerkin. Turkin osalta. Kaksi hanketta. Siitä, mihin on sitouduttu. Yksi on 110 000 syrjäläistä lasta halutaan kouluun, koska tiedämme, että kun lapset ovat koulussa, on todennäköistä, on epätodennäköisempää, että lähdetään muuttamaan uudestaan ja sitten halutaan myöskin antaa ruoka-apua innovaation kautta, jota olemme kehitelleet. Sähköinen kortti, jonka saa ja sillä voidaan maksaa kaupassa 750 000 ihmistä saa enemmän ruokaa tätä kautta. Me olemme siis käyttäneet rahaa auttaaksemme aikoina, jolle nähdään, että vastausten kakofonia Euroopassa on valtavaa edelleen. Kyllä, meihin on iskenyt nyt asia, joka ei ole helposti vastaanotettavissa missään päin maailmaa on ihan selvää, että syntyy kaaosta. 1,5 miljoonaa, mihin tahansa tällainen ihmismäärä lähtisi, niin siitä syntyisi tietty shokkivaikutus. Mutta tässä prosessissa komissio on priorisoinut, toiminut rakenteellisesti ja jakanut näitä varoja, resursseja. Ja nähdäänkö sitten tämä että budjettien uudelleen tarkastelu heijastelee tätä tilannetta. Näin toivon, koska me joudumme valmistautumaan nyt hankaloihin neuvotteluihin ja todella nyt rukoilen, että pystymme tekemään tätä yhteistyössä, ei taistellen, jotta voimme antaa parhaan mahdollisen vastauksen, ottaen huomioon nämä parametrit, jotka meillä on meillä on tietyt rajoitukset, joista on sovittu. Ja on hyvin epätodennäköistä, että yksimielisin päätöksin, joita siis vaaditaan, voidaan muutoksia tehdä. Meillä on selkeä lista siitä, missä muutoksia voidaan tehdä. Me tutkimme kaikki mahdollisuudet, jotta saadaan budjetti toimimaan paremmin puolivälin arvioinnin jälkeen. Tähän olemme todella sitoutuneet. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka puhuivat ennakoitavista hätätilanteista. Joo, kaksi vuotta sitten puhuin tästä, että tästä tulee meille hankala isku. Olen pahoillani siitä, että, että olin oikeassa. Kyllä tämä ennakoitavissa oli, mutta valitettavasti ihmiset ovat sellaisia, että ihmiset mielellään sulkevat silmänsä – kunnes todella tämä asia iskee todellisuuteemme. Eli tupakoitsijat esimerkiksi lopettavat polttamisen silloin, kun ovat saaneet jo keuhkosyövän. Silloin se ei ole enää niin tärkeää, mutta näin ihmiset tekevät. Tämä ei ole mikään tekosyy siis sille, mitä me olemme tehneet. Kun Kreikan kriisi syveni, elokuussa. Pohdimme komissiossa sitä, pitäisikö luoda humanitaarisen avun väline Eurooppaan, kun ajattelimme, että se saattaisi olla tarpeen. Ja sitten monet sanoivat, että ei, ei, miten tällainen voitaisiin Euroopassa luoda. Me olemme vahva Eurooppa, emme voi mitenkään tällaista tarvita. Mutta nyt tarvitsemme minä hyväksyn, että kritisoitte komissiota ja kritisoitte minua, koska minun olisi pitänyt olla tässä tiukemmalla linjalla. Mutta nyt se saadaan ja saadaan nopeasti ja ihmiset kysyvät, käytetäänkö sitä heti ja vastaus on kyllä. Kyllä. 200 järjestön verkoston kanssa lähdemme tekemään työtä välittömästi. Nämä järjestöt tekevät työtä Euroopan ulkopuolella. Nyt he voivat tulla auttamaan. Me keskustelemme UNHCR UNICEFin kanssa jo Pelastakaa lapset järjestön kanssa, järjestön kanssa, jotka jo toimivat. Ja siellä meillä on myöskin Solidarisuus nyt järjestö Kreikasta. Siellä on hyviä järjestöjä Kreikassakin. Ja toivoisin, että jopa ennen huhtikuuta, ennen kuin huhtikuista istuntoa parlamentissa järjestetään, toivon, että nämä järjestöt voivat jo tehdä työtä ja me me sanomme järjestöille, että luottakaa vain parlamenttiin. Voitte luottaa siihen. Ja haluaisin välittää tämän viestin, tämän tuen, joka täältä kokouksestakin tulee, että siellä toimi, toimitaan nyt jo ja odotetaan sitten varojen ilmaantuvan myöhemmin. Minä haluan luvata teille, että me hyvin tarkkaan arvioimme sitä, miten parlamentti voitaisiin saada voimakkaammin mukaan sellaisiin välineisiin, jotka ovat nyt teistä ongelmallisia Nämä välineet ovat välttämättömiä. Me joudumme käyttämään kaikki mahdolliset keinot, jotta voimme vastata sellaisiin prioriteetteihin, jotka tulevat yllättäen. Mutta on huolehdittava siitä, että parlamentti on työssä mukana. Kaikki tietävät, että kansallisissa mm, budjeteissa on tällaisia ylimääräisiä kohtia. Kansalliset parlamentit valvovat näitä näidenkin varojen käyttöä. Nyt kun uudessa maailmassa elämme, meidän pitää pohtia sitä, miten annamme kansalaisillemme teidän kautta mahdollisuuden valvonvarojen käyttää. Minulla ei ole vastausta tähän tänä päivänä. Meidän pitää pohtia tätä tarkkaan ja sitten palata vastauksen kerran. Totta kai kaikki on otettava tähän mukaan. Ja sitten yksi asia, josta teidän tulisi olla ylpeitä, on se, että kuulen, että sanotte, että me tarvitsemme enemmän joustavuutta. Kyllä, te mahdollistitte tämän. Te, että voimme nyt jotain, mitä tahansa tehdä, on teidän ansiotanne. Ja todella toivoisin, että parlamentti kuulisi nyt tämän viestin, että jos ajatellaan, missä nyt mennään budjetin osalta, niin te mahdollistitte tämän ja toivon, että olette siitä ylpeitä. Turhautuneita, mutta samalla ylpeitä. Kiitos. Merci, Kiitos. Kiitos Herra pääsittely, oliko teillä vielä jotain sanottavaa? Aikataulu. Niin, kun kyse on tapauksista, niin parlamentissa toimitaan nopeasti ja otetaan varoja tuolta hätärahastosta ja siirretään sitä pakolaisille. Eli kaksi päivää sitten saatiin tämä tieto ja nyt jo toimitaan mutta näissä taistoissa komission jäsen voi luottaa meihin, ja me haluamme tietysti myös luottaa komissioon, koska muistan, että meillä on ollut kokouksia, joissa on ollut vaikea löytää joustavuutta vuoden 2016 talousarvioon, ja tätä joustavuutta, eh, jos sitä ei olisi, niin olisi kyllä aja oltu aika kaoottisessa tilanteessa, mutta kaikki poliittiset ryhmät ja parlamentti kokonaisuudessaan on useaan otteeseen nyt osoittanut olevansa oikeassa ajoissa. No niin, odotamme innolla viikolla Jose Manuel Fernandesin mietintö 4. huhtikuuta valiokuntaan. Siitä äänestetään 11. huhtikuuta, jos kaikki menee hyvin 13. 14. sitten täysistuntoon. Hyvä. Vielä kiitokset rouva varapuheenjohtajalle. Te saatte enemmän kuin myöten tuntua meiltä. Kiitos. Mes chers collègues, euh, Hyvät kollegat, minä kohdan viisi jätin vielä käsittelemättä pilottihankkeet ja valmistelutoimet talousarvioissa 2016-2017. Tässä puheenvuoron saa herra Fernandes. Mais monsieur Fernandes est en... Herra Fernandes keskustelee siellä herra Bögen kanssa nyt. Oui, monsieur le rapport. Herra pääesittelijä, Ö. Euh. kun kerran totesitte, että se tulee vasta iltapäivällä, niin tässä jo rentouduin, mutta se tuleekin nyt. Minun osuuteni on todella nopeaa. Meillä on kaiken kaikkiaan 90 pilottihanketta ja valmistelutointakin, jotka on hyväksytty. 63 pilottihanketta, 27 valmistelutointa. Tämä koskee tämän vuoden talousarviosta ja sitten siellä on valmistelutoimissa 28,1 miljoonaa. Sitten hankkeet 500 1303 miljoonaa, 500 miljoonaa ja 2 miljoonaa puolestaan sitten maksuissa. Komissio on oman kertomuksen antanut jo 4. maaliskuuta. Toinen on tulossa. Toivottavasti se esitetään 2017 talousarvion yhteydessä. Kaikki onkin tuttua tavaraa, mutta jos epäilyä voi vastata. Si. Kiitos, herra Gajer. Miltä tämä näyttää vuonna 2017? Genauso. Ihan samalta. Se on Aika rohkaisevaa. Jos olisi vielä rahaa lisää, niin sekin olisi kivaa, koska meillä on kuitenkin pilotihankkeita, jotka tähtäävät Euroopan unionin toimiin. Ehkä sitä on, on mietittävä uudelleen myös varojen näkökulmasta, jos mahdollista. Sitten määrääkö tarkistusten jättämisen, ö, koehankkeiden tai valmistelutointien toteuttamiseksi. Kiitos esittelijä, joka oli Tavanomaisen tapansa kristallikirkas. Onko kysyttävää? Ei taida olla. Näin voimme keskeyttää kokouksen. Ja sitten me todella hoidimme kaikki aamupäivän asiat. Turkki vei paljon aikaa tosiaan mutta ne ovat kuitenkin hyvin keskeisiä asioita ja vastauksia on löydyttävä. Kiitos. Keskeytämme kokouksia ja jatkamme kello 15.